ryhmien puheenjohtajat ovat tässä tärkeässä asemassa. Meidän pitäisi ensinnäkin, jos nyt katsottaisiin esityslistaa huomenna, meillä on hyväksyminen 1770 asetuksen sääntöjen poistaminen tai hylkääminen koskien naudanlihan merkintöjä. Komissio on tehnyt muutosehdotuksen, jota ei ole otettu lausuntoluonnoksessa eikä tarkistuksissa huomioon ja sen takia ehdottaisin, että äänestystä siirrettäisiin kahdeksanteen päivään toukokuuta eli seuraavaan kokoukseemme ja asetettaisiin uusi määräaika 25.4.12 mennessä tarkistusten jätölle. Komission ehdotus on COM 2012 172. Ja pyytäisin myöskin vastuuvaliokuntaa lähettämään tai siirtämään äänestystään eteenpäin. Ellei nyt ole muita huomautettavia asioita, niin päivän esityslista on näin muutettu. Sitten kertoisin, hyvät kollegat, että kuten tiedätte, huhtikuun alusta lähtien Kroatian liittymismenettelyn puitteissa Kroatian parlamentin tarkkailijat osallistuvat työhömme täällä parlamentissa ja myöskin valiokuntaamme. meillä on Kroatiasta Boro Grubicic täällä läsnä ja toivotamme hänet tervetulleeksi tarkkailijan asemassa. Hän osallistuu tosiaankin kokouksiimme ja koko valiokunnan puolesta toivotan hänet tervetulleeksi. Lisäksi meillä on uusi jäsen valiokunnassamme. Hän on Suomen edustaja Petri Sarvamaa, jota tervehdin myös. Tervetuloa. Kiitoksia Petrille. Ja sitten päästään nopeasti kolmoskohtaan. 19.20. maaliskuuta 2012 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen, ellei huomautuksia ole niin ennen kokouksen loppua julistetaan pöytäkirja hyväksytyksi, ellei huomautuksia ole tullut. Ja kuten tapoihimme kuuluu, tämäkin kokous on katsottavissa internetin kautta webstreaminginä. Sitten viides kohta. Maanviljelijöille maksettavat suorat tuet osana YMPn tukijärjestelmää. Ja meillä on Luis Manuel Capula Santos esittelijänä. Eli siirrytään tämän päivän kokouksen tärkeimpään kohtaan. Ja kyseessä on siis maatalouspolitiikan uudistus ja tukijärjestelmät sen osana. Kyseessä on yksi neljästä asiakirja-aineistosta ja se on yksi vaikeimmista ja luultavasti kiistellyimmistä. Esittelijä nyt kertoo meille tänään mietintönsä päälinjat. Ennen kuin annan puheenvuoron Luisille, niin muistuttaisin, että että neljä mietintöä pitäisi esitellä, esitellä valikuntamme kokouksessa kesäkuussa, joten tarkistusten määräaika on heinäkuussa. Nyt sen, sitten Luis, annan sinulle puheenvuoron, ole hyvä. obrigado, senhor presidente. Kiitokset, puheenjohtaja. Viimeisten neljän viiden kuukauden aikana. Me olemme paljolti vaihtaneet näkemyksiä ja mielipiteitä ja ylläpitäneet suhteita suuntaan jos toiseenkin. Ja minä olen hyvin moniin kollegoihin ja moniin maatalousjärjestöihin ja ympäristöjärjestöihin pitänyt yhteyttä, samoin paikallishallinnon tasoon myös. Ja vaikuttaa siltä, että nyt olen saanut aika lailla kokonaisvaltaisen näkemyksen siitä, missä mennään. Ja uskoisin, että olen saanut myös aika hyvän käsityksen siitä, mikä voisi ratkaisu olla. Mielestäni on merkittävää, että parlamentti voi esittää vahvan ja johdonmukaisen kannan tähän kysymykseen, koska vain täten me voimme sitten pärjätä komission suuntaan. Nämä ehdotukset, jotka nyt olen tässä tekemässä, ovat sekä minun että toivottavasti myös saavuttavat laajan yhteisymmärryksen. Ensiksi puuttuisin oman mietintöni tärkeimpiin avainkohtiin, erityisesti tuosta uudelleen jaosta, tukien uudelleen jaosta. Tästä nimenomaan kyse on se, että siitä, että tasapainotettaisiin tämä hehtaaritukiin perustunut epätasapainoinen järjestelmä jäsenvaltioissa. Ja mielestäni tässä nyt tämä ehdotettu vaihtoehtoinen rakennus, rakennelma on paljon järkevämpi ja paljon yksinkertaisempi ja myös vastaa paremmin poliittista ja taloudellista tilaa nykyisellään jäsenvaltiot, jotka elävät nyt hyvin epäsuotuisissa tilanteissa, voivat nyt voivat pyrkiä parantamaan tilanteita, tilannettaan tämän uudistuksen kautta. Ja näin kukaan ei olisi tuon unioni keskiprosenttiyksikön yläpuolella. Tässä on tuo 90 prosenttia ollut aikaisemmin ehdotuksena, nyt ehdotetaan 100 minä olen tehnyt tällaisen ehdotuksen niille valtioille, jotka ovat hyvinkin alhaalla tuota keskiarvoa. Ja näin tuo jako saisi korvau, tulisi korvatuksi niissä valtioissa, joiden ensimmäisen pilarin rahoitusmahdollisuudet ovat heikommat. Jäsenvaltiot, jotka saavat suurimman osan talousarviosta, osallistuisivat paljon voimakkaammin tähän uudelleenjakoon. Eli kaikilta niiltä jäsenvaltioilta, jotka ylittävät tuon yhteisön keskiarvon, jo ne, niitä pyydettäisiin suhteessa ponnistelemaan enemmän. Tästä nyt ei tule kovin paljon suurempia kustannuksia kuin se, mitä komissio ehdottaa. Tämä olisi järkevä uudelleenjakoperuste, joka takaisi mielestäni järkevän tulon kaikille. Tämä ensimmäiseksi ja sitten toiseksi puuttuisin tuohon viherryttämisajatukseen. Ja minä haluaisin tietysti kuulla teidän muiden lisä ehdotuksia tähän kysymykseen, mutta sanoisin aluksi, että viherryttämisestä pitäisi todeta seuraavat asiat, eli tuo perustuki viherryttämisen perustuki ja perustuki pitäisi pitää erillään. Jos ajattelemme tuota tukea yleensä, niin sen pitäisi tietysti vastata näihin täydentäviin ympäristöehtoihin. Ja sitten taas tuo viherryttämistuki liittyy omiin kriteereihinsä. Viherryttämiselle on omat kriteerit, ja tämä liittyy tuohon horisontaaliseen asetukseen. Sitä meidän kollegamme Lavia käsittelee omassa esityksessään. Täytyy myös tarkkailla sitä, että kaikki vaatimukset tulevat mitä selvimmin sovelletuiksi kaikilla maanviljelyksen aloilla ja erityisesti tuolla tehoviljelyssä. Ja sen takia tämä viherryttämispuoli on niin merkittävä, eikä sille saa asettaa liikaa hallinnollisia vaatimuksia. Ei pidä kasvattaa byrokratiaa tässä. Täytyy myös tutkailla komission ehdotuksia muilla aloilla. Esimerkiksi jos ajattelemme tuota, noita ekologisia kohdealueita ja myös sitten tätä viljelyn monipuolistamista, ja niihin liittyviä sääntöjä, niin siellä puhutaan yli kolmen hehtaarin vaatimuksesta. Mielestäni tämä ei ole järkevää, koska kyse on kuitenkin pienistä, hyvin pienistä äh, aloista. Ja sen takia voidaan äh, ajatella, ja voidaan ajatella, että ne, jotka ovat erityisen väärin käyttäneet näitä, ovat olleet suurempien tilojen haltioita. Eli tässä pitäisi kolmen hehtaarin sijaan puhua kahdesta kymmenestä hehtaarista. Ja sitten tuo monipuolistaminen, siinä pitäisi olla kolmesta kahteen kymmeneen hehtaariin nuo luvut. Ja pitäisi tässä tämän kokoisten viljelmien yhteydessä puhua vain kahdesta viljelykasvista eikä enemmästä. Ja voitaisiin antaa kannustimia sellaisille viljelijöille, joilla on tällaisia luonnon suojelualueita, jotta voitaisiin luoda näitä tällaisia suojelukäytäviä. Heille pitäisi tarjota erilliskannustimia jos haluaisi tällaisen luonnonsuoja-alueen omalle tilalleen luoda, niin pitäisi saada siitä erityistukea. Ja täytyisi myös laskea tällaiset agroympäristöystävälliset teot tähän mukaan. Eli tämä menisi tuon pelkän viherryttämis, viherryttämiskäsitteen ulkopuolelle. Ja pitäisi puhua myös luomutuotannosta. Nuo, nois tuossa luomutuotannossa vaaditaan hyvin tiukemmin, tiukempia sääntöjä kuin pelkässä viherryttämisessä, ja sen takia mielestäni näiden alueiden täytyisi vastata niitä kriteerejä, joita unioni vaatii joita unioni esittää kaikille luomutuleille, tuo, tiloille ja erityisesti Natura 2000 mukaisesti. Sitten maaperän suojelusta esimerkiksi noista pysyvistä laidunmaista Tätä voitaisiin laajentaa myös muihin pysyviin viljelykasvoihin, kun kyse on sellaisista maanviljelykäytänteistä, jotka tähtäävät maaperän suojeluun erityisten ruohokasvien kasvattamisella tietyillä eroosion liittyvillä taipuvaisilla alueilla, koska tämä, nämä kasvit sitten auttavat maaperää selviytymään. Ja tämä liittyy juuri noiden pysyvien nurmien sääntöihin. Monet muutkin viljelijät voisivat päästä tämän järjestelmän piiriin toisella tavalla kuin komissio nyt esittää tätä. Ja tämä, tässä pitäisi olla myös yksinkertaiset valvontamenettelyt käytössä. Näin voisimme säästää hyvin paljon tuossa byrokraattisessa taakassa ja näin myös valvonta matkojen taakka voisi vähentyä. Ja sitten minulla olisi vielä muita ehdotuksia sisäisestä konvergenssista esimerkiksi. Komissio puhuu näistä yhteisistä hehtaarituista, joiden pitäisi olla samat kaikille viljelijöille. Me kuitenkin tiedämme, että voi olla hyvin suuria alueellisia eroja tietyn jäsenvaltion sisällä, ja siksi olisi paljon järkevämpää toimia tietynlaisen haarukan, hintahaarukan sisällä, tietynlaisen prosentti haarukan sisällä, jonka pohjalta jäsenvaltiot voisivat tukiaan tarjota perusteisesti jokaiselle alueelle niiden erityispiirteiden mukaan. En ymmärrä, miksi komissio voisi ehdottaa näin suurta ehdotu, samaa ehdotusta, samaa prosenttia jäsenvaltion sisälle ja toivoa, että konvergenssi sitten jäsenvaltion sisällä olisi täysin saavutettu. Mielestäni tässä on selvä ristiriita. Ja sitten toisesta kysymyksestä aktiivisen maanviljelijän määritelmästä. Siihen olisi varmasti esitettävä moniakin ajatuksia. Varmaan yhteisymmärrykseen on vaikea päästä, mutta aktiivisen maanviljelijän määritelmän pitäisi olla pakollinen, ja, mutta kuitenkin sen pitäisi jäädä jokaisen jäsenvaltion omaan määritelmään. Eli tässä olisi myös sellainen negatiivinen lista niistä pinta-aloista, jotka jäisivät kaikkien tukien ulkopuolelle, esimerkiksi golfkentät. Eli tässä täytyisi olla joku tietty luettelo maapinta-alasta, jotka eivät saa tukia, vaikka ne ehkä ovat tähän mennessä niitä jostain syystä saaneet, mutta jotka nyt kuuluisivat näiden tukien ulkopuolelle. Ja sitten pilarien välisistä siirroista. Olen sitä mieltä, että tämä siirtoajatus on oikein hyvä ja komission ajatus ja ehdotus on hyvä pohja meidän työllemme. Jotkut jäsenvaltiot ovat epäsuotuisassa asemassa ensimmäisessä pilarissa, mutta toisessa paremmassa asemassa, niin ne voivat tehdä tällaisen siirron. Mutta tietysti voidaan joutua rajoittamaan tätä siirtoa. Jotkut siirrot täytyy kuitenkin sallia näiden pilarien välillä, ja siksi olisi syytä pitää yleis periaatteena tuota 10 prosenttia, jota komissio ehdottaa ensimmäisestä pilarista toiseen pilariin. Mutta ehkä tässä voitaisiin mennä hivenen pidemmälle, jotta ne ehdotukset, eh, jäsenvaltiot, jotka ovat hyvin vahvoja ensimmäisessä pilarissa ja toisessa lähestulkoon olemattomia, jos me haluaisimme esimerkiksi näitä ympäristöön liittyviä maaseutuajatuksia edistää ja toisen pilarin talousarvio olisi vaikka hyvin pieni, vaikka 25 prosenttia, niin silloin voitaisiin muokata tätä siirtojärjestelmää vastaavien pilarien painoarvon mukaisesti jokaiselle jäsenvaltiolle tapauskohtaisesti. Ja sitten nuorista viljelijöistä. Tässä, tämän pitäisi myös olla pakollinen säädöskohta. Ja sitten tässä lisämaksun maksun top-up-osiossa tietysti on havaittava tämän sektorin vanheneminen, työntekijöiden vanheneminen ja meidän mielestä, minun mielestäni tämä lisätuki täytyisi määritellä yhtenäisen hehtaarimäärän kautta, joka olisi kaikille sama, olisi jokaisessa jäsen, eikä jokaisessa jäsenvaltiossa tällainen keskiarvo hehtaari. Jossain valtiossa voisi olla 50 hehtaaria ja sitten taas vaikkapa Romaniassa riittäisi tuo kuusi hehtaaria, joka on Romanian no, perushehtaarimäärä ja Tsekissä sitten aina 90 eh, hehtaariin voitaisiin saada, koska se on tuon valtion normaali hehtaarimäärä. Eli tässä täytyy miettiä tiettyjä viljelijöitä ja jäsenvaltioita, mutta ja sitten näiden valtioiden omia keskiarvoja. Jos tällaista kriteeriä kriteeriä ryhdytään noudattamaan, niin saatamme ajautua täysin naurettavaan tilaan. Ja sitten nuo, nuo joidenkin jäsenvaltioiden esille ottamat sidotut tuet. Jos halutaan nyt tämäkin ongelma ratkaista järkevästi, niin meidän täytyisi hyväksyä jonkunlainen siirtymäaika tähän kysymykseen. Ja sitten vielä minun poliittinen ryhmäni näistä eri katoista, enimmäismääristä. Nämä, nämä enimmäisrajat ja niihin liittyvä asteittaisuus tulee vielä ratkaista. Komissio ehdottaa, että tässä esitetään tiettyä asteittaisuutta hehtaarisummiin nähden, budjettiin kokoon nähden ja niin poispäin, mutta tässä varmasti täytyy miettiä näiden kattojen määrittelyä myös suhteessa eri pilareihin. On syytä pitää yllä positiivinen sen syrjinnän käsite työllisyyden edistämisen näkökulmasta ja näin ollen myöntää erityistukia eh, esimerkiksi yrityksille, jotka harjoittavat eh, merkittävää yhteiskunnallista toimintaa. Ja sitten vielä pienistä maatiloista. Joissain valtioissa nämä pienet tilat ovat harvinaisen merkittäviä, joissain taas ei juuri lainkaan. Pieniä viljelijöitä täytyisi toisaalta pyrkiä suosimaan, mutta toisaalta tämän pitäisi olla vapaaehtoinen järjestelmä. Ei saisi pakottaa jäsenvaltioita, jotka eivät, joissa tällaista ilmiötä ei ole, niin ei pitäisi sitten yhtäkkiä ryhtyä keksimään tyhjästä sääntöjä pienille tiloille. Ja vielä puhuisin tuosta viherryttämisestä. Muutaman sanan unohdin sen äskettäin sanoa, kun joku jäsenvaltio ei käytä tuota 30 prosenttia ensimmäisestä pilarista viherryttämiseen, niin silloin tuo summa voitaisiin siirtää automaattisesti toiseen pilariin vahvistaaksemme näitä maanviljelyn ympäristötoimia. Jos me haluamme nämä toimet ottaa huomioon suhteessa toiseen pilariin, niin totta kai tarvitaan toisessa pilarissa riittävästi talousarviovaroja tähän. Ja tiedämme, että tuossa perusasetuksessa on, pitäisi esittää tällainen absoluuttinen prosenttisumma, prosenttiosuus juuri näillekin ympäristötoimille ja myös sille, mitä tehdään niille varoille, joita ykköspilarin sisällä ei ole käytetty. Hyvä puheenjohtaja, tällaiset ajatukset nyt tähän. Ehkä unohdin jotain sanoa, mutta odottelen kuitenkin kovasti teidän ehdotuksianne voidakseni sitten vastata, ja jotta saisimme järkevimmän lopputuloksen aikaiseksi tästä ehdotuksesta. E Minä kovasti näin kunnianhimoisesti toivoisin saavani tälle ehdotukselle, niin mitä laajimman tau- tuen voidaksemme olla, toimia vahvasti neuvostoon ja komissioon nähden. Nämä ehdotukset, jotka olen tehnyt, eivät ole missään tapauksessa kovinkaan radikaaleja tuskin neuvostossa päästään yhteisymmärrykseen mistään radikaalista ehdotuksesta. Emmekä myöskään me voi kovin radikaalia täällä ehdottaa. Meidän täytyy toimia rakentavasti ja parannella näitä tekstejä ja lähteä liikkeelle siitä rakenteesta, jota komissio meille ehdottaa. Kiitokset kaikille. Grazie Luis. No, eh. Kiitoksia Luis. Äärimmäisen tärkeä aihe ja siksipä katsonkin, että on tärkeää, että käynnistetään välittömästi keskustelu täällä meidän kesken. Korostan, kuinka tärkeää on todellakin se, että esittelijä ja kaikki varjoesittelijät tekevät läheistä yhteistyötä, koska meidän valiokuntamme voima riippuu siitä, kuinka suuren enemmistön esittelijät saavat taakseen ja onnistuvat ilmaisemaan erilaisia kantoja. Meillä on paljon puheenvuoropyyntöjä, erittäinkin paljon, ja yritetäänpä nyt hallita tilannetta sillä tavalla, että pysyttäisiin kahdessa kolmessa minuutissa puheajassa. George Lyons ensin, sitten Jim Nicholson. George ensin, ole hyvä. Thank you, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensiksi kiittää kollegaani joka puhuu tästä yhteistyöstä. Olen myös keskustellut varjoesittelijän kanssa ja yrittänyt kehitellä joitakin hänen ideoidaan. Jotkut esiin nousseet kysymykset ovat sellaisia, että oma kokonaisreaktioni tähän on, että ihmettelen, sitä, olemmeko me edelleen aivan liian lähellä komission kantaa sen sijaan, että olisimme muotoilleet parlamentin oman erityisemmän kannan. Lähden puhumaan yksityiskohdista vähän myöhemmin. Mitä tulee sadan prosentin uudelleen tavoitteeseen 90, äh, no prosentin sijasta, jota komissio ehdottaa, ja sen uudelleenjakelusta en ole ollenkaan vastaan tätä. Se on kiinnostava ehdotus. Katsotaan, mitä ranskalaiset ja saksalaiset kollegat tähän sanovat. No jos mennään sitten tähän viherryttämiskysymykseen, joka on äärimmäisen tärkeä. Ja yksi meidän kritiikeistä komission ehdotusta kohtaan on se, että se on eläinlainen yhden koon ehdotus, eli samaa ehdotusta sovelletaan kaikenlaisiin erilaisiin olosuhteisiin minun mielestäni se ei ole uskottava kanta. Meidän täytyy työstää monenlaisia erilaisia toimenpiteitä, jotka voivat vastata paremmin yksilöllisiä jäsenmaiden olosuhteita ja kantoja. Olen samaa mieltä siitä, että perustuki pitää eriyttää. Ja mitä tulee rangaistuksiin, siinäkään minulla ei ole mitään sanottavaa yksityiskohdista ja byrokratiasta täytyy ehkä vielä puhua, mutta mielestäni tämä ehdotus yksinkertaista asioita ja sehän on aina tervetullutta. Sitten ympäristöpainopistealueet, joissa keskitytään pikemminkin suojelukäytäviin. Tämä on mielestäni asia, jonka yksityiskohtia täytyy vielä tarkastella uudelleen, jotta saamme muodostetuksi kannan tästä. Sitten toinen suuri asia, joka koskee hyvin monia maita, on the Conley, the uh, Irish agricultural minister of... joka on siirtyminen alueellisiin tukiin ja maksimi- ja minimivaatimukset vaatimukset maataloustuottajille niin, että voidaan tasata sen, että ne voivat olla 18-20 prosenttia keskimääräisestä tuesta kullakin alueella. Tätäkin täytyy vielä tarkastella uudelleen. Tärkeää olisi se, että saadaan kaikki alueen maanviljelijät samalle tukitasolle. Sitten muutoksen syvyys, eli 40 prosenttia perustukea ja sitten 30 prosenttia viherryttämistukea. Tämä on monille maataloustuottajille valtava muutos. Tätä pitäisi ehkä tarkastella vielä paremmin ja tarkastella nimenomaan sitä, onko tämä oikea askel maatalousyrittäjille juuri nyt eh, yhdistelmä, siis jossa viherryttämistukea lasketaan samalla. Meidän on katsottava myös aikataulua, että se on tässä hyvin tärkeää. Onko 2019 se oikea tavoiteaikataulu tässä? Monien ehdotusten kanssa olen hyvinkin paljon eri mieltä. Esimerkiksi tämä kattojen, kattojen tasoja määritteleminen. Minä en ole samaa mieltä tästä kattotoimesta ollenkaan. Mitä tulee viherryttämisestä, joka pitäisi siirtää pilari kahteen, siitä olen samaa mieltä. Kaiken kaikkiaan voin sanoa, että tässä on monia seikkoja, joista olen samaa mieltä, mutta sitten on taas sellaisia kohtia, joissa me emme erottaudu tarpeeksi komission ehdotuksesta. Mielestäni niitä meidän täytyy katsoa vielä uudestaan. Grazie George, Jim Nicholson, poi Dorfman. Kiitoksia George ja sitten Jim Nicholson ja sen jälkeen Dorfman. Again, thanks. Kiitoksia paljon puheenjohtaja ja kiitokset myöskin esittelijälle lähestymistavasta tähän aiheeseen hyvin tasapainon lähestymistapa ja mukavaa nähdä, että hän on jälleen mukana toiminnassa. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin tässä ottaa esille, on se, että mitä 2014 jälkeen tapahtuukaan, niin sen ei pidä olla tällainen niin kuin kallion reunalta hyppäys, vaan se pitää venyttää useammalle muodelle niin, että viljelijöillä on aikaa sopeutua ja valmistautua tuleviin muutoksiin. Ja mehän tiedämme, että muutoksia tulee, ja myös viljelijät sen tietävät. Mutta se ei, täydy, se ei pidä tapahtua niin kuin giljotiinin terä putoaisin, vaan se täytyy venyttää pidemmälle aikavälille, niin että ihmisillä on aikaa sopeutua. Mitä tulee vihertämiseen, niin ajatuksethan on tunnettuja kyllä, ja minunkin ajatukseni tunnetaan. Tämä ehdotus on asia, joka täytyy käsitellä, ja mitä minuun tulee, niin jos aiheesta puhutaan tässä mietinnössä, niin siitä täytyy keskustella viljelijöiden kanssa. 30 prosenttia on aivan liian iso prosenttiosuus mielestäni vihertämispilarille, mutta mitä tapahtuukin, niin sen täytyy tapahtua yksinkertaistamisen näkökulmasta. Ja ongelma, mikä minulla tässä on, on se, että komission ehdotuksessa ei ole mitään yksinkertaista. En tiedä, mitenkä tällaiset asiat voidaan panna täytäntöön millään tavalla lisäämättä byrokratiaa. Ja olen vahvasti sitä mieltä, että viljelijöille, viljelijöistä syntyy tämän, tällainen ikään kuin sivu, sivulista, jonka pohjalta toimitaan. Ja tällainen lista täytyy olla saatavissa jäsenvaltioissa, koska sama malli ei sovi kaikille jäsenvaltioille. On oltava jonkinlaista joustavuutta siinä tavassa, millä näitä, näitä tukia käytetään. Mitä tulee sitten luonnonhoitoaloihin, niin minä näkisin, että nuo olisi parasta ottaa pois sieltä kokonaan. Ja nämä alat täytyy pitää minimissään. Näkisin, että joillakin aloilla voi, alueilla voitaisiin ajatella, että ympäristöelimiä on ja viljelijät ovat niissä jo mukana. Ja olisi harmillista, jos viljelijät joutuisivat maksamaan kahteen kertaan tällaisilla alueilla. Ja mitä tulee pysyviin viljelmiin ja pysyviin laitumiin, niin täytyy hyvin selväksi tehdä, että mitä näillä termeillä tarkoitetaan. Minä tiedän, että on paljonkin maata, jota on aurattu 50, 60, 70 vuoden aikana, ja sitten sellaista, mitä on aurattu 12 kuukautta vasta. Eli meidän täytyy selkeästi määrittää nämä termit, mitä niillä oikeastaan tarkoitetaan. Ja mitä tulee sitten tukikattoihin, niin omalta kannaltani en olisi samaa mieltä tällaisista tukikatoista ollenkaan ja niiden asettamisesta. Ja että kun ajatellaan esimerkiksi uusia jäsenvaltioita, niin jäsenet kyllä tietävät, jos sieltä ovat kotoisin, kuinka vaikea tähän asiaan, tätä asiaa on lähestyä. Oma ryhmäni on hyvin tietoinen tästä myös ja minun mielestäni tämä on sellainen asia, että se voidaan mielestäni käsitellä vasta siinä vaiheessa, kun ollaan lähempänä tulevien neuvottelujen loppuvaiheita. Joten meidän täytyy saada päätöksenteko lähemmäs paikallistasoa, joka, niin että se ottaa paikalliset olosuhteet huomioon. No, mitä tulee sitten aktiiviviljelijän käsitteeseen, niin minul, minä olen yrittänyt etsiä oikein etsimällä ihmisiä, jotka tukisivat tätä ajatusta, eikä kukaan ole minulle vielä sanonut, että tämä on hyvä ajatus. Minä en oikein tiedä, mitenkä tämä juttu aiotaan hoitaa. Nimittäin olen samaa mieltä toki siitä, mitä esittelijä sanoi, että meidän pitäisi laatia lista siitä, mitä, mikä ei ole sallittua. Tietenkään me emme tarvitse mitään typeriä golfkenttiä esimerkiksi, vaan kyseessä pitäisi olla maa, jota käytetään elintarvikkeiden tuotantoon. Mutta näin byrokraattisesti aktiiviviljelijän käsitettä ei tarvitse määritellä. Se on minun mielestäni suoran, suorastaan painajaisin alku, jos sitä lähdetään tällä tavalla määrittelemään. No sitten ensimmäisen ja toisen pilarin rahamäärät ja tukimäärät ja niiden väliset siirrot, niin niistä sanoisin, että jos meillä olisi pilari kakkonen, joka kattaisi sen tarpeen, mitä siellä vaaditaan yhdistyneessä kuningaskunnassa me tarvitsemme enemmän kakkospilariin rahaa ja ympäristöpolitiikkaan. Se on aivan, aivan tosi asia. Ja sitten ihan lopuksi eräs toinen asia, joka minun mielestäni on aika mielenkiintoinen, koska viime viikolla tilintarkastustuomioistuin uskakseni aika kriittisesti suhtautui tähän uudistuspakettiin. Siinä sanottiin, siellä sanottiin, että se on liian kallis ja liian paljon hallintoa. Ja siinä raportissa todettiin, että 15 prosenttia kulut lisääntyisivät näistä hallinnollisista menettelyistä, mutta en tiedä yhtään EUn hallitusta, joka pystyisi kuvittelemaankaan olevansa siinä tilanteessa, että se, joutu, se pystyisi, pystyisi tällaiseen omistamaan 15 prosenttia omista varoistaan pelkkään hallinnointiin. Tämä ei ole millään tavalla toteuttamiskelpoinen ajatus että 15 prosenttia lisättäisiin byrokratiaa ja kuluja viljelijöille. Ja, jos nyt ajatellaan tämä, tätä 15 prosenttia, niin se on valtava määrä rahaa monilla aloilla ja alueilla. Ja tähän aikaan, kun monille maille vyön kiristäminen on todellisuutta ja vyötä täytyy kiristää yhä enemmän, niin en käsitä, miten he voisivat tällaiseen pystyä. Odotan innolla yhteistyötä esittelijän kanssa, jotta voitaisiin saada aikaiseksi jonkinlainen toteuttamiskelpoinen mietintö. Ja toivottavasti tämä ei ole ainoa mietintö, vaan, vaan niitä tulee jatkossa lisääkin. Toivottavasti saamme aikaiseksi vahvan parlamentin kannan komissiolle ja neuvostolle ja olemme tämän asian puolesta vahvasti ja sitä edistämässä. Kiitoksia Maria McGinnis ja sen jälkeen Dortman. And like my colleagues, I want to thank... Kiitokset kollegoideni tavoin haluan kiittää esittelijää tästä hyvästä esittelystä, mutta myös kokouksista, joita olemme pitäneet. Tiedän, ettei paljon aikaa ole ja se on tietysti hankalaa meidän valiokunnallekin, koska tässä on niin paljon yksityiskohtia nyt tästä uudelleenjaosta. Ehkäpä tämä johtaa meidät siihen suuntaan, joka on reilu toisille ja toisille ei. Ja tässä erityisesti tiedän, että varsinkin Baltian valtiot eivät ole tyytyväisiä tähän ehdotukseen, vaikkakin, ja tästä meidän täytyy keskustella vielä tarkemmin ja tämä tietysti liittyy laajempaan yhteyteen budjettihankaluuksista. Ja sitten toiseksi näistä delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä, niihin tarvitaan omat määritelmänsä. Parlamentti täytyy olla varma siitä, että meillä on valvontamahdollisuus näihin kysymyksiin ennen kuin menetämme tämän valvontamahdollisuuden. Varmaankin ymmärrätte tämän ilman selostuksia. Ja sitten aktiivisen viljelijän määritelmästä kukaan ei ole komission ehdotuksen takana. Meidän täytyy tutkailla tarkoin tätä mahdollista negatiivista luetteloa ja ehkä mietimme myös 73 2009 artiklan, artikla 28 ja sitten tuon main muutamme shall muotoon koska tuo asetus jo sallii jäsenvaltioiden määritellä myös nämä ei-maanviljelyyn liittyvät toimet, jotka ovat hyvin rajallisia nyt, ja meidän täytyy miettiä tätä vaihtoehtoa, ja tämä sitten sallii jäsenvaltioiden toimia joustavasti. Ja sitten tuosta katto-kysymyksestä, enimmäismääristä, meidän täytyy saada tietää tarkemmat asiat näistä komission ehdotuksessa tässä komission ehdotuksesta. Ja sitten jos mietimme esimerkiksi palkkojen muutoksia sen mukaan, kuin on ehdotettu, niin meidän täytyy myös miettiä näitä sopimussuhteisia maanviljelijöitä, kun jotkut käyttävät toisten maata. Ja tämä on tietysti myös työn tekokustannus. kustannus ja tämä asia, tässä asiassa varmasti olemme eri, mielisi, eri mieltä asiasta ja täytyy miettiä, miten tämä täytäntöön pannaan. Täytyisi olla jonkunlaista joustavuutta näiden pilarien välillä myös Tämä toki tarjoaa jokaiselle jäsenvaltiolle mahdollisuuden päättää itse kukin, mikä niille on parasta, eikä kukaan ajaudu epäsuotuisaan asemaan tämän ehdotuksen kautta, joten jätän tämän nyt tältä erää, mutta haluaisin vielä muutaman minuutin käyttää viherryttämiseen ja konvergenssiin viherryttämisehdotuksesta parlamentti on pyytänyt aikaisemmassa mietinnössään sitä, että tämä, kun tämä järjestelmä ei ollut riittävän tai oli hyvin monimutkainen ja loi suurta byrokratiaa. Mielestäni täytyisi nähdä edut tämän komission ehdotuksen muutoksissa, jotta tämä toimisi paljon käytännön läheisemmin maatilatasolla. Ja meidän täytyisi laajentaa vaihtoehtoja jäsenvaltioiden käyttöön, eli tarjota tällainen avoin kirjo eri vaihtoehtoja. Ja täytyy muistaa, että joissa jäsenvaltioissa ei välttämättä ole tällaisia luonnon- että ympäristöpainopistealueita ollenkaan, joten meidän täytyy tarjota sellainen luettelo, joka tarjoaa jäsenvaltion valitsevan esimerkiksi kaksi vaihtoehtoa tästä Esimerkiksi sekamaanviljelyksessä sitten voitaisiin käyttää kolmea vaihtoehtoa. Meidän täytyy toimia hyvin kohdennetusti näissä ehdotuksissa, viherryttämisajatuksissa. Olen sitä mieltä, että tässä pitäisi olla erillistuki viherryttämiseen eikä maanviljelijän ja jos tätä, jos tätä rahaa ei maanviljelijä käytä, niin sitten se siirrettäisiin maaseudun kehittämiseen. Meidän täytyy hyvin selkeästi todellakin esittää näkemyksemme myös tästä kysymyksestä. On myös monia asioita viherryttämisestä, mutta hyvinkin yksityiskohtaisia, joten en puutu niihin, vaan puutun konvergenssiin nyt joka tietysti liittyy tuohon viherryttämiseen. Ja tässä mielestäni jo mainittiinkin tästä 30 prosentista viherryttämistä ja 40 prosentista artiklan 32 mukaisesti niin joillekin jäsenvaltioille tämä prosenttilukuehdotus on mahdoton. Eli tässä täytyisi tehdä jonkunlainen suhteuttaminen, niin kuin ehdotatkin sitä. Täytyy nähdä tämä yksityiskohtaisesti, mutta tämä ajatus on varmaan sellainen, joka saattaisi jopa toimia. Meidän täy- me tarvitsemme ajatuksia siitä, miten komissio oikein on ajatellut tämän järjestelmän muuttaa kaikille jäsenvaltioille ehkä sekin toimii. Tiedän, että vanhoilla valtioilla on hankaluuksia ollut ja uusillakin on ollut juuri tämän historiallisen tukijärjestelmän kautta. Tietysti tämä on hyvin monimutkainen kysymys, jota esittelijä on pyrkinyt ratkaisemaan, mutta mielestäni yksi suurimmista kysymyksistä, joka luo kustannuksia lisää jäsenvaltioille on se, että tämä pitä, tässä pitäisi luoda uusi tukijärjestelmä ja meidän täytyy ehkä miettiä nyt tarkistuksia tähän erityiskysymykseen, mutta mielestäni tämä konvergenssikysymys on poliittisesti hyvin arkaluontoinen kysymys, samoin kuin viherryttäminenkin, varsinkin jäsenvaltiotasolla ja maanviljelijätasolla, kun ryhdytään miettimään, minkälaisia vaikutuksia tällä on jäi tuossa komission ehdotuksessa. Meillä tietysti on olemassa myös tuo vaikutusten arviointi ja keskivälin arviointi sekä viherryttämisestä että konvergenssista, kun kuljemme kohti 2019 vuotta. Me olemme puhuneet myös tuosta ympäristöjärjestelmästä ja tuotannon puolella, ja meidän täytyy varmasti jotain tarkistuksia saada tähän ehdotukseen myös siitä on puhuttu kuulemistilaisuudessa. Ja sitten nuorten viljelijöiden tuesta. Minun henkilökohtainen näkemykseni on se, että sen pitäisi olla pakollinen. Siitä on tietysti tässä ryhmässä myös ristiriitaisuuksia esitetty, mutta mielestäni sen pitäisi olla pakollinen. Muuten se ei toimi tehokkaasti nuorille viljelijöille nähden, eli meidän täytyy tätä sukupolvikysymystä käsitellä vielä lähemmin ja tarkemmin. Ja sitten näistä mm, koplatuista tuista irrotetuista tuista niin tähän tarvitaan myös esittäjän ajatuksia vielä. Eli mikä näistä tuesta irrotetusta tuotannosta kysymyksen olisi ratkaisu. Sitten pienviljelijätuista. Jäsenvaltioiden pitäisi sitä tukea, eikä vapaaehtoista järjestelmää tähän luoda. Anteeksi puheenjohtaja, puhuin tässä pitkät pätkät. Ehkä jätän nyt puheenvuoroni tähän, vaikka minulla olisi edelleenkin sanottavaa, ja jätän ehkä mahdollisesti sitten jätän nämä seuraavan puheenvuoron. Kiitoksia. Ja sitten Dorfman. Ja ich werde es versuchen. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti ja haluaisin oikeastaan ottaa esiin ihan muutaman Haluaisin ottaa esille ihan muutaman kohdan. Se, mitä esittelijämme sanoi viherryttämisestä, on mielestäni järkevää ja menee aivan oikeaan suuntaan. Minun mielestäni meidän on tässä asetettava alaraja, joka minun mielestäni olisi 20 hehtaaria. Se on järkevä ajatus, etenkin kun otetaan huomioon, että sellaiset viljelmät, jotka jo ovat maanviljelyn ympäristötoimien piirissä, niitä ei pitäisi enää raskauttaa viherryttämistoimilla. Se olisi mielestäni järkevää. Mielestäni myönteistä on eh, sekin, että jos tukia ei käytetä, ne voitaisiin siirtää kakkospilariin. Aivan yhtä, yhtä myönteisesti en suhtaudu niihin ehdotuksiin, jotka siis käsittelevät, koskevat sisäistä konvergenssia. Mielestäni ajatus siitä, että sisäinen konvergenssi koskisi tiettyä prosenttimäärää tai keskiarvosta poikkeavaa on, on kyllä järkevä idea, mutta konvergenssi on tehokasta sellaisissa jäsenmaissa, joissa on valtavia eroja alueiden välillä ja niitä pitäisikin soveltaa alueellisesti eikä valtiollisesti. E, silloin konvergenssia voidaan luoda alueellisten välille. Omassa maassani Italiassa alue, joka jonka suhde huonoiten tukia saavalla alueella ja parhaiten tukia saavalla on yhden suhde kymmeneen. Eli tämä suhdeluku on paljon suurempi kuin suhdeluku monien maiden välillä. Ja tähän tilanteeseen on ehdottomasti löydettävä ratkaisu. En ole myöskään yhtä mieltä siitä ajatuksesta, että jokainen jäsenmaa voi itse määritellä aktiivisen maataloustuottajan tai maanviljelijän jos meillä on näitä epäsuotuisia alueita, josta tilintarkastustuomioistuinkin sanoo, että ei voi olla sellaista tilannetta, jossa on noin sata kriteeriä ja niiden nojalla sitten jokainen jäsenmaa tekee omia päätöksiään itsenäisesti. Kyllä minä kannatan sitä, että subsidiariteettia sovelletaan tietyissä asioissa, mutta perusperiaate tässä aktiivisen maanviljelijän määrittelyssä on sellainen, jota me emme voi mielestäni jättää jäsenmaiden harteille. Mitä tulee sitten pienviljelijöihin, niin olen yhtä mieltä siitä, mitä esittelijä sanoi. Ehm, ehdottaisin kuitenkin, että pohtisimme myös sitä, että emme rajaisi pienviljelijöitä sen mukaan, kuinka paljon ne saavat tukea ensimmäisestä pilarista, vaan pikemminkin viljelyalan mukaan ne pitäisi rajata ja määritellä. Määritellä viljelyalan ja Raja. Rahan mukaanhan on tietysti helppo mitata, emmekä me tiedä, miten olosuhteet vaihtelevat vuodesta toiseen mutta jos pienviljel määritellään pinta-alan mukaan, niin silloin olisi tarkat tiedot käytössä yksi kysymys esittelijälle. Te ette sanottu näitä epäsuotuisista alueista mitään. Komission ehdotuksessahan on, ovat mukana myös epäsuotuisat alueet ja niiden kohtelu ensimmäisessä pilarissa. Onko tähän liittyen konkreettisia ehdotuksia teidän mietinnössänne? Kiitoksia. Grazie, Herbert. Kiitoksia sitten Herbert, Jose Bove ja sitten vielä Nietzsche. Ähm, niin, ihan ensimmäiseksi on aivan totta, että työssä esittelijän kanssa on käyty hyvin mielenkiintoista keskustelua, kuten tämä tämän iltapäivän keskustelukin on kiinnostava ja osoittaa sen, että tiettyä yhteisymmärrystä ja samansuuntaisuutta löytyy, mutta joidenkin asioiden kohdalla pitää ehkä mennä hiukan pidemmälle. Puhun nyt vain muutamasta. Ensimmäinen aihe, konvergenssi jäsenmaiden välillä. Tätä, tämä keskustelun olen esittelijän kanssa jo käynytkin. Ja mielestäni tässä meidän pitäisi määritellä kesto, ajallisen keston mukainen raja. Kun nyt katsotaan komission suunnitelmia, ollaan vuodessa 2028 ja niin jopa myöhemmässäkin ajoissa. Minun mielestäni meidän pitäisi pystyä määrittelemään ajankohta, jossa me menisimme tai aika määrä, jossa menisimme tiettyjä puitteita kohti ja saisimme näin puitteita aikaan esimerkiksi Alankomaissa ja monissa muissa maissa, anteeksi, Baltian maissa, jotka ovat tulleet myöhemmin Euroopan unionin, tilanne voi olla hankala. Sitten aktiivisen maanviljelijän määritelmä. Se, mitä Rova McGuinness sanoi, oli hyvin järkevää. Eli pitäisi määritellä aktiivinen maanviljelijä ei positiivisella tavalla, vaan sanoa, mitkä asiat eivät kuulu aktiivisen maanviljelijän piiriin. Jos tämä luodaan eurooppalaisella tasolla ja luodaan eurooppalaiset puitteet, on tiettyjä elementtejä, jotka eivät sovi tähän. Esimerkiksi 90 prosenttia tuloista, jos saadaan muusta kuin maanviljelystä, niin totta kai silloin henkilö ei voi olla aktiivinen maanviljelijä eikä voi siis saada maataloustukia. Ja golfkentät ovat toinen esimerkki, joka täällä mainittiin. Eli meillä pitäisi olla visio siitä, millaiset elementit eivät sovi tähän aktiivisen maanviljelijän mukaan. Sitten capping, eli tukien progressiivinen laskeminen. Tästä varmasti tulee aika kova tappelu komission kanssa, koska joidenkin mielestä rajoituksia on liikaa. Minä taas kuulun niihin, joiden mukaan rajoituksia ei ole tarpeeksi. Katto on mielestäni liian suuri, liian korkea. Mielestäni meidän pitäisi mennä 100 000 euron, eli laskea se 100 000 euroon, koska jos me haluamme, että sitä rahaa on, niin sitten tämä toimenpide on paljon tehokkaampi, jos meillä on matalampi katto, koska uudelleen, varojen uudelleenjakoa ei saada aikaiseksi, jos katto on liian korkea se tulee vain liian kalliiksi jäsenmaille. Eli tämä täytyy sisäisesti uudelleen jakaa maataloustuottajien kesken. Se on mielestäni oikea suunta. Mitä sitten tulee ilmastoon ja ympäristöön, eli viherryttämiseen, niin sen suhteen meidän pitäisi määritellä selkeä tavoite, joka koskisi sitä, mitä on huomisen maatalous, mitä on tulevaisuuden maatalous. Eli meidän ei pitäisi keskittyä tiettyihin teknisiin toimenpiteisiin, että että haluamme kohti, kulkea kohti kestäviä maatalousjärjestelmiä ilmaston lämpenemisen, maaperän ja ilmaston takia, mutta on olemassa joitakin elementtejä, jotka osoittavat sen, että me olemme parhaillaan aikaansaamassa muutosta, mutta kyse ei ole vain punktuaalisista toimenpiteistä, vaan meidän pitäisi luoda malli, kuten me silloin loimme, kun YMP luotiin. Tässä mielessä minä itse kyllä kannatan sitä, vaikka enemmistö ei sitä tule kannattamaankaan, että meidän pitäisi progressiivisesti edetä viherryttämisessä 25 prosentista ja miksei 2020 päästä jo 50 prosenttiin, eli progressiivisesti edetä viherryttämisen suhteen niin, että tuet voisivat olla jopa 50 prosenttisesti viherryttämistukia mielestäni. Tämä antaisi selkeän viestin siitä, että maan viljelysjärjestelmiä modifioidaan. Toinen yksityiskohta tähän liittyen, nimittäin eriyttäminen, diversifikaatio, mielestäni se ei ole hyvä termi, kun puhutaan diversifioinnista esimerkiksi 70 eh, prosenttia ei silloin ole, eh, on yhtä eh, lajia, niin silloin ei ole kyse diversifioinnista. Elä, kasviproteiinin suhteen komissio sanoo, että jos otamme kasviproteiiniin mukaan soijan ja muut kasviproteiinit, niin silloin VTO voi meitä syyttää, eli meidän pitäisi pikkuhiljaa päästä kohti suurempaa autonomiaa kasviproteiineissa, silloin meillä ei pidä olla diversifikaatiologiikka, vaan kiertoviljelylogiikka. Ja mielestäni kiertoviljelystä VTO ei voi mitään sanoa, koska se on aivan täysin erilainen malli. Eli viljelykierto siten, että joka vuosi tulee eri kasvit ja tämä pätisi vihannesten viljelemiseen ja tämä onnistuisi hyvin. Ja sitten vielä yksi seikka, pienviljelmistä. Tässäkin asiassa me tarvitsemme ikään kuin näkemyksen, vision, eli onko kyse vain tuesta, joka auttaa pienviljelmiä katoamaan kaikessa rauhassa, vai olemmeko me sitä mieltä, että maa, seutuympäristö tarvitsee monenlaisia viljelmiä ja monen kokoisia viljelmiä, jolloin olisi syytä, että pienviljelijät verkostoituisivat ja saisimme aikaan tällaisia verkostoja. Ja silloin meillä voisi olla koherenssia kakkospilarin kanssa niin, että saisimme paikan päälle sellaisia infrastruktuureja, jotka antaisivat työkaluja pienviljelijöille viljelijöille. Mikä sitten olisi pienviljelmän määritelmä? Minun mielestäni määritelmän täytyy olla sekamääritelmä. Siinä pitää olla pinta-alan mukana joillakin alueilla, mutta pinta-ala ei ole riittävä sen määrittelemiseksi. Kyllä liikevaihto on myös yksi kriteeri ja kenties tärkeää olisi myös puhua siitä äh, aktiviteettien volyymistä, koska kahden äh, hehtaarin, äh, Champagneassa sijaitseva kahden hehtaarin tila ei ole pientila, mutta jos kahdella hehtaarilla viljellään mm, monia viljelykasveja Portugalissa tai Romaniassa, niin silloin se on pientila. Eli tämän pitäisi olla yhdistelty määritelmä. Se ei voi olla pelkään pinta-alaan liittyvä määritelmä, mutta me tulemme varmasti työskentelemään lisää näiden parissa keskustelun Ja aika pitkälle. Ja minäkin kannatan sitä, että parlamentti ottaa tämän keskustelun uudelleen omiin käsinsä eikä jätä komissiota ja neuvostoa vaan tahollaan keskustelemaan tästä ja neuvosto silloin asiat menevät huonompaan suuntaan. Kyllä parlamentin täytyy tässä nyt ottaa enemmän asioita käsinsä. Ja haluan vielä lopuksi kiittää esittelijää. Kiitoksia. Kiitoksia Solenichak ja sitten Kostichak. Meillä on 12 puhujaa puhujalistalla, joten olkaa hyvä. Ja również chciałem bardzo podziękować Luisowi za pracę, którą wykonał. Kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää Luisia tästä tehdystä työstä että meidän tämän päivän keskustelumme osoittaa sen, mitä meillä on vielä paljon tehtävää ja miten vähän aikaa meillä on, jotta maanviljelijät tässä uudessa järjestelmässä sitten pärjäisivät paremmin. Aluksi aloitan tästä pääasiasta, eli tuosta konvergenssistä ja suorista tuista. Ensiksikin huomautaisin, että toivon tasapainoisia ja tasa-arvoisia tukia kaikille maanviljelijöille unionissa. Komission ehdotuksessa on paha, huono ajatus itse asiassaan. Se sinänsä menee oikeaan suuntaan, mutta meidän täytyisi miettiä, riittääkö se. Minun mielestäni meidän täytyisi tähdätä tasa-arvoisiin tukiin ja parlamentissa meidän täytyisi edistää tätä ajatusta ja erityisesti korostaa sitä. Minä haluaisin myös toivoa, että me peräänkuuluttaisimme eurooppalaista ratkaisua, eli kaikki ne standardit, jotka me ottaisimme käyttöön, tulisivat kaikissa jäsenvaltioissa täytäntöönpannoiksi. Ja jättäisimme päätöksentekoa jäsenvaltioille mahdollisimman vähän, koska silloin voimme heittää hyvästi yhteiselle maatalouspolitiikalle ja pikemminkin meillä olisi joka jäsenvaltiossa erikseen sovellettuja politiikkoja. Ja viherryttämisestä, sehän liittyy tähän myös merkittävänä osana. Kaikki nämä joustavat ratkaisut, vastaavat viljelijöidemme toiveisiin. 20 prosentista hehtarista voi aloittaa. Se voisi toimia. Täytyisi löytää ratkaisu, joka koskee kaikkia maanviljelijöitä ehdotus menee sinänsä oikeaan suuntaan ja aktiivinen maanviljelijä siihenkin on löydettävä unionitason ratkaisu. Ei voi jättää tätäkään jäsenvaltiotasolle, koska ajaudumme siitä sitten vain valtaviin ongelmiin. Meidän täytyisi miettiä, minkälaisen muotoilun voisimme tähän löytää kaikista maatilojen, tiloista koko, eri kokoineen ja niin poispäin. Ja sitten maatalou, maanviljelykseen käyttämätön tila tai tuo pinta-ala pitäisi myös määritellä unionitasolla. Minä olen myös sitä mieltä, että tämä siirto pilareiden välillä pitäisi pystyä tekemään. Ja ehkä vielä ehdotuksessa ei ole riittävän tarkoin selostettu, mitä tapahtuu sille rahalle, jota viherryttämiseen ei ole käytetty, eli mitä tuo 30 prosenttia sitten, mikä sen kohtalo on. Ja tämän rahan siirto toiseen pilariin on sinänsä hyvä. Ja sitten toinen ajatus tiloista, jotka nykyisellään ja myös tulevaisuudessa haluat olla vihreitä tiloja, niin niiden, niiltä vaati, vaadittaisiin tätä hallinnollista järjestelmää 30 prosentin käytössä. Mielestäni sitä ei pitäisi vaatia, koska onhan ihan päivän selvää sitten, että ne ovat vastanneet näihin kriteereihin. Ja vielä yksi perusasia lisää. Nykyisellään meidän täytyisi tutkailla jokaista muutosta tarkoin ja myös byrokratian kannalta, jos tuo hallinnollinen taakka kasvaa näissä komission ehdotuksissa ja tuo lisäkustannuksia myös. Ja jos maanviljelijän elämä vain vaikeutuu entisestään, kun maanviljelijän täytyisi entistä enemmän uhrata aikaa papereiden pyörittämiseen, niin sitä pitäisi rajoittaa, koska me emme tällä hetkellä ainakaan voi sellaiseen ryhtyä, emmekä, eikä meillä ole siihen varaakaan. Meidän, me emme saa tällaista hallinnoista taakkaa lisätä entisestään maanviljelijöille. Se ei ole missään tapauksessa järkevää. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Kosinger, Elisabeth, ole hyvä. Ja sen jälkeen Kalinowski. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos minultakin esittelijälle tästä hyvin rakentavasta työstä, mitä täällä on tehty ja erityisesti myös hyvästä yhteistyöstä, jota keskenämme käymme. Olisi ollut tänään mukava kuulla Portugalia, koska minulle tämän viherryttämisen yksinkertaistaminen siten kuin esittelijä sen esittely päinvastoin kuin komission ehdotuksessa ei ihan oikein vielä avautunut. Minusta tuntuu, että me saamme tästä massiivisia ongelmia tästä vihreyttämisehdotuksesta, mutta ennen kaikkea hallinnointia ja valvontaa. Ajatellen se, mitä James Nicholson aluksi sanoi, haluan vielä nostaa sen esiin. Jos tilintarkastustuomioistuin nyt ensimmäisessä askeleessa esittää meille eh, kuinka paljon kalliimmaksi tämä maatalouspolitiikka tulee, ja me oikeastaan tiedämme, että positiivinen vaikutus maatalouteen ei ole missään suhteessa kustannuksiin, niin sitten meidän täytyy vielä hyvin intensiivisesti pohtia sitä, kannattaako tämä rahan käyttö, kun maanviljelijöiden täytyy kuitenkin varautua siihen, että he saavat käyttöönsä vähemmän määrärahoja tai vähemmän varoja. Minua kiinnostaisi vielä se, että mitä esittelijä täsmälleen tarkoittaa näillä, mitä näillä ekologisilla suojelualueilla ja suojelukäytävillä pitäisi tarkkaan ottaen tehdä. Meillä on edessämme monia haasteita Itävallasta. Yksi esimerkki kuulostaa hyvin helpolta valvoa näitä maa-alueita mutta käytännössä meillä on hyvin suuria ongelmia. Joka vuosi osoittaa, minkä kokoisia maa-alueita on näiden toimien piirissä. Eli minä kehottaisin suuren varovaisuuteen. Nimenomaan nämä suojelukäytävät mielestäni ovat myös hyvin problemaattisia nimenomaan toimeenpanon suhteen, mutta myös ennen kaikkea siksi, että olen sitä mieltä, että eh, kestävä ekologinen maatalous, joka on kattavaa, on paljon järkevämpää kuin se, että otetaan yksi alue erilleen ja sitten sitä viljellään tietyllä tavalla ja sitten valvotaan. Eli mielestäni positiivinen vaikutus maatalousalueisiin on paljon parempaa kattavalla lähestymistavalla kuin yksittäisiä alueita ajatellen. Mielestäni oli kiitos, kiinnostavaa tuo esittelijän kanta, että jos viherryttämistä ei käytetä, voitaisiin siirtää 30 prosenttia ensimmäisestä pilarista toisen pilariin. Niin tämä oli jännittävää, koska me oikeastaan nyt jo laskemme sen varan, että nämä varat jäävät yli, koska maataloustuottajat eivät tuota viherryttämistä toteuttaisi, mutta minä haluaisin kyllä rohkaista siihen, ja tämän täytyy olla mietinnössä mukana eksplisiittisesti, että viherryttämistoimet eivät ensimmäisessä pilarissa ole mukana ympäristötoimien puitteissa, koska jos meidän jotkut jäsenmaat tai tuottajat eivät halua sitä ensimmäisessä pilarissa tehdä, niin sitten niiden pitäisi voida tehdä se ainakin toisessa pilarissa, koska muutenhan me emme, menemme täysin ohi omasta maalistamme. Haluaisin vielä lyhyesti tuoda esiin, että maataloustuottajien piirissä on hyvin suurta epävarmuutta tätä uudistusta koskien, varsinkin kun budjetti on rajallinen ja hyvin paljon huhuja liikkuu. Mielestäni meidän velvollisuutemme on se, että me otamme selkeän, voimakkaan kannan ja muotoilemme maatalousvaliokunnan kannan selvästi, jotta voimme omalta osaltamme vähentää tätä epävarmuutta ja vastata meihin kohdistuviin odotuksiin. Kiitoksia. Kalinowski. Kiitoksia Elisabetille sitten Kalinowskille ja, seura- Kalinowski ja seuraavaksi Jäge. Ja również chcę podziękować sprawozdawcy. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin esittelijälle minunkin puolestani onnistuksista tarttua komission ehdotuksiin ja verrata ja asettaa ne vastakkain niiden eri todellisuuksien ja tilanteiden kanssa, mitä eri jäsenvaltioissa eri puolilla Eurooppaa, Eurooppaa on. Vastakkainasettelu nyt ei ole ehkä hyvä sana, mutta ehdotus täytyy, ehdotukset täytyy sopeuttaa vallitseviin tilanteisiin. No, minun huomautukseni koskevat enimmäkseen tätä vihertämiskeskustelua. Ensimmäiseksi. Me olemme nyt asettamassa uusia vaatimuksia, jotka ovat samat kaikille viljelijöille – ympäristön suhteen, mutta kompensaatiot sitten niille viljailijoille, jotka näitä vaatimuksia panevat täytäntöön, eivät olekaan samat. Näin komissio ehdottaa. Komissiohan ehdottaa, että 30 prosenttia vuotuista kansallisesta enimmäismäärästä sen sijaan, että tasapainotettaisiin, tasapäistäisiin tasapäistettäisiin maksu, maksuja tai tukia, niin niitä eriytetään entisestään. Tässä puhutaan 30 prosentista mutta sen pitäisi olla 30 prosenttia ensimmäisestä pilarista. Se olisi reilumpaa. Ja toiseksi tuen ehdotusta, että nostetaan hehtaarimäärää, joka on eriyttämisen perustana. Mielestäni viheralueet pitäisi pitää myöskin yhdenlaisina tuotantoalueina. Ja senpä takia minun mielestäni niitä pitäisi määritelmänomaisesti kohdella vihertiloina. Ja se, sellaiset maatilat, jotka panevat täytäntöön ympäristöohjelmia riittävän laajoilla aloilla Natura-ohjelman puitteissa. Ja sitten tämä 7 prosentin poissulkemismahdollisuus biologisin perusteilla, perustein. Mitä enemmän maatiloja on, niin sitä pienempiä tilat ovat. Puolassa, ovat meillä Puolassa esimerkiksi 20 hehtaarisella tilalla on 30-40 maapalstaa peltoa. Ja jos nyt sitten joka toisella palstalla poistetaan käytöstä maata, niin silloin on aivan valtava määrä miljardeja maatilkkuja, jotka, jotka ovat aivan mahdottomia hallinnoida. Ja kuten herra Bove tuossa totesi aivan oikein, niin sellaiset alueet, joilla kasvatettaisiin proteiini, kasveja, proteiinituotantoa, niin ne pitäisi sisällyttää tähän 7 prosenttiin, joka koskee ympäristöystävällistä tuotantoa. Minun mielestäni tämä olisi realistisempaa. En nyt käy tässä yksityiskohtiin koskien ympäristön ja maan parantamista, mutta tämä olisi kuitenkin oikean suuntainen askel. Elisabeth ja Martin. Selvä. Sitten Elisabeth ja sitten Martin Oski. Sitzende und vielen Dank äh, unsere... Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset äh, esittelijällemme. Minäkin olisin toivonut, että olisin voinut kielellisesti vielä hiukan tarkemmin seurata näitä asioita ja ymmärtää ihan pienimmätkin yksityiskohdat täsmälleen. Tämä on aivan varmasti hyvin vaativa asiakirjakokonaisuus ja tämä viherryttämisosuus tässä ensimmäisessä pilarissa on minulle, erityisesti minun sydäntäni lähellä ja myös liittyen siirtoon toiseen pilariin minä sanoisin, että perinteisiä maanviljelijöitä ei saisi tässä syrjiä. Minä ymmärsin liian vähän, vaikka olenkin monen asian kanssa samaa mieltä, mutta tuo 30 prosentin viherryttäminen jäi minulle vielä hiukan epäselväksi, mikä on sitten tämä 7 prosentin ekologinen suojelualue, 30 prosenttia plus 7 prosenttia miten epäsuotuisia asioita tässä koko asiakokonaisuudessa kohdellaan ja miten tiettyjä maanviljelyksen ympäristöohjelmien piirissä olevia alueita kohdellaan. Entä Natura 2000, eli kaikki ne jotka, asiat, jotka meillä jo on, miten ne voidaan integroida tähän niin, että ne otetaan huomioon ja että tuotantoyksiköt myös otettaisiin huomioon kokonaisuutena. Se, että näitä tätä äh, suojelukäytäviä äh, luotaisiin, ovat yksi painopiste. Tähän minulla olisi vielä joskus kysyttävänä, että miten se oikein toteutetaan, mutta se ei ole välttämättä tämän päivän kysymys. Yksi huomautus vielä liittyen tähän näihin als uudelleen jakamiseen Tämän minä sanon erityisesti saksalaisena parlamentin jäsenenä. Saksassa alueelliset ö, tuet ö, toteutettiin aivan kokonaismääräisesti ilman, että historiallisista historiallisia tukia olisi enää ollut ollenkaan. Ja nyt minä kuulen kaikkialta, että monille jäsenmaille ja hyvin monille maanviljelijöille tietyissä jäsenmaissa on äärimmäisen vaikeaa se, että jo komission ehdotuksessa, ylimalkaan toteuttaa se, mitä komission ehdotuksessa jo vaaditaan. Eli miten me voimme saada enemmistö mm, näiden asioiden taakse. Tästä tulee varmasti suurempi kiistakapula kuin viherryttämisestä konsanaan. Delegoidut säädökset ovat nyt tässä se avainsana, joka komission ehdotuksessa lukee ihan joka kohdassa. Ja meidän täytyy nyt ihan hirvin tarkkaan pohtia, mitkä ovat meidän avainkohtamme ja joiden, minkä kohdalla meidän pitää sanoa komissiolle, että tässä, tässä kohdassa me emme voi antaa periksi, periksi ja tässä kohdassa meidän täytyy päästä sanomaan sanamme. Kaikkea hyvää toivotan esittelijälle. Grazie a... Kiitoksia Elisabetille. Itse asiassa täytäntöönpanosäädökset Lissabonin sopimuksen suhteen, suhteen monimutkaistavat ilman muuta neuvottelujamme, se on aivan selvää. Nyt sen Martin Noslingille puheenvuoro ja seuraavaksi Britta Reslingille. Niin, haluaisin kiittää esittelijää. Hänhän on kaikkien ryhmien ja esittelijöiden kanssa keskustellut ja ottanut muistakin ryhmistä avoimesti ehdotuksia vastaan. Eihän me, eihän me voi kaikkea laittaa siten eteenpäin, että siellä on 2000 tarkistusta, muutosehdotusta, se ei ole mikään ratkaisu. Se, mitä esittelijä tänään yksityiskohtaisesti sanoi, niin siellähän on joitakin seikkoja, joita meidän toki täytyy käsitellä, ja olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että tämä uudelleen jaottelu komission ehdotuksessa, se on riittämätöntä. Standard nicht tragbar. Mutta jos ajatellaan näiden uudistusten ydintä, ja minulle se on kyllä viherryttäminen se ydin, niin täytyy aivan selvästi sanoa, että koko parlamenttiin ja julkisuuteen nähden meidän täytyy säilyttää me Perjantaina hyväksyimme täysi, täysistunnossa biodiversiteettistrategian ja sielläkin tämä viherryttäminen on keskeinen ydinasia. Oma vaikutelmani tästä viherryttämisestä on se, että sitä ei enää nähdä niin välttämättömänä, että se on jonkinlainen, se roikkuu tässä mukana jonkinlaisena liitännäisenä, mutta jos me nyt ö, emme enää yhdistä tätä viherryttämistä kaikkeen muuhun, niin sitten me teemme elämän helpoksi niille, jotka sanovat, että otetaan vain perustuki ja äh, annetaan sitten muille tehtäväksi huolehtia kestävästä ja ekologisesta maataloudesta. Minusta tämä on äärimmäisen vaarallista. Minun mielestäni nämä asiat on yhdistettävä toisiimme, emmekä me voi äh, koko maa taloutta kokonaisuutena päästä tästä pälkähästä ja tästä vastuusta sanomalla, että jotkut voivat äh, tehdä viherryttämistoimia ja toiset en. Ja jos minä sitten otan vielä mukaan joitakin rajoituksia, kuten vaikka 20 hehtaarin rajan, niin loppujen lopuksi viherryttämistoimissa ei päästä minkäänlaisiin vaikutuksiin ja mitä me sitten sen jälkeen julkisuudessa kerromme, kun on kerran käytetty julkista rahaa julkisiin toimintoihin. Koska silloinhan tässä käy niin tässä viherryttämisessä, että sitä ei voi tilastollisesti todeta. Eli kyllä meidän täytyy siitä viherryttämisestä vielä keskustella muutamista yksityiskohdista eri toteen minun mielestäni komission ehdotus vuoroviljelystä, tai oikeastaan komission ehdotukseen vuoroviljelyä olekaan, mutta mielestäni me tarvitsemme sen kyllä siitä asiasta, kun on ehdotuksen, eli sen suhteen sanoisin, että jos sitten täytyy olla kyseessä ainakin kolme eri viljelykasvia tai hedelmää, 50, ei 50 prosenttia, vaan 75 prosenttia. Kyllä yleinen proteiinistrategia kuuluu myös yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Soijan hinnat nousevat, koska me olemme täysin riippuvaisia tuonnista ja toisaalta sitten maidon hinta taas laskee. Emmehän me voi tällaista absoluuttista riippuvuutta hyväksyä pitkällä tähtäimellä, puhumattakaan ekologisista seurauksista. Enkä minä hyväksy sitäkään vastaavuutta, että tätä ei pysty kansainvälisesti läpi viemään. Kyllä meillä pitää olla mahdollisuus näille asioille tehdä jotain. Mikä sitten on aktiivinen maanviljelijä? Minun mielestäni esittelijä on tässä oikeilla linjoilla. Komission ehdotus on äärimmäisen byrokraattinen ja e, mieluummin kuin positiivinen lista, on tehtävä negatiivinen lista. Meidän täytyy määrittää, mitä me emme halua ja kenen nämä rahat pitää saada. Ja tässä asiassa meidän täytyy olla rohkeita. Kaikki eivät saa yksinkertaisesti tukia yhteisestä potista. Sitten tämä capping, eli tukikatot. Olen samaa mieltä Jose Boven kanssa niiden suhteen. Minun mielestäni tämänhetkinen tukikattomalli on täysin vailla vaikutuksia Saksassa 80 tuotantoyksikköä ylimalkaan on sellaisia, joita nämä tukikatot koskevat, eli ei sillä ole mitään vaikutusta. Eli joko me emme maksa 100 prosenttia työvoimasta, vaan ainoastaan puolet työvoiman nojalla, mutta tässäkin voi tulla julkisuudelle vaikeuksia selittää 80 prosenttia määrärahoista 20 prosentille tuotantoyksiköistä. Tässä meillä on suuri argumentointivaje julkisuuden suhteen. Minun mielestäni meidän ei pitäisi nyt parlamentin puolelta – mennä niin monien kompromissien kanssa neuvotteluihin neuvoston kanssa, että loppujen lopuksi tulos on aivan nolla. Meidän pitäisi parlamentin kanssa, parlamenttina tehdä selväksi, että me tarvitsemme maatalouspolitiikan uudistusta, että me voimme yhdessä myös viedä sen läpi ja että meillä on vastuu veronmaksajien edessä sen suhteen, että tämä uudistus tuo enemmän tuloksia kuin aiemmat yhteisen maatalouspolitiikan uudistukset. Siksi haluan rohkaista esittelijää myös johdonmukaisesti ö, ottamaan, sella, ottamaan voimakkaita kantoja, vaikka ne olisivatkin ristiriidassa neuvoston kantojen kanssa. Me olemme yksi niistä osapuolista, jotka määräävät uuden, sään, u, uudet, uuden suunnan maatalouspolitiikalle ja täl, näin meidän täytyy parlamenttina tehdä ja pystypäin myös julkisessa, julkisuudessa tämä sitten tulee esille. Kiitoksia. Martin edes. Kiitoksia Martinille sitten Brita Reimers ja sen jälkeen Kanjete. Ich bin in den letzten Tagen immer mehr ins Zweifeln gekommen, ob wir überhaupt... Kiitos, minä olen viime päivinä yhä enemmän alkanut epäillä, tiedämmekö me yli malkaa, mitä me teemme tämän maatalouspolitiikan kanssa. Meillä on yhä enemmän talouskriisiongelmia, nyt taas yhä uudet ja useammat valtion taloudet ovat paineen alla. Ja nyt me sitten kuvittelemme, että meillä on vielä suuri potentiaali jakaa jotain rahoja, mutta kun Euroopan unionin yleistilanteen paine ei hellitä, niin tokihan sitten maatalousbudjettiinkin kohdistuva paine tulee vain kasvamaan. Ja sitten me mietimme, miten me voimme tehdä kaiken oikeudenmukaisesti ja jakaa rahat oikeudenmukaisesti. Se ei vain käytännössä kerta kaikkiaan voi onnistua. Minä näen, miten täällä yritetään saada aikaan kompromisseja ja minua todella arveluttaa, tiedämmekö me, mitä me parhaillaan teemme. Minä näen, että me menemme yhä kauemmas siitä todellisesta tavoitteesta, että näemme maanviljelijät yksi, yksityisyrittäjinä ja itsenäisinä toimijoina, jotka voivat tehdä itsenäisiä päätöksiä yhä enemmän. Riippuu vähän, mistä poliittisesta leiristä tätä asiaa kulloinkin katsotaan, mutta yhä enemmän me menemme siihen suuntaan, että ideologisista syistä määrittelemme ja määräämme, miten maanviljelijöiden täytyy omaa yritystään viedä eteenpäin ja sitten me jopa kerromme heille viherryttämisenkin kautta, että mitä heidän pitää viljellä. Me emme anna heille vapaata päätösvaltaa. Ja tällöin me hyvin kauas ajaudumme siitä tavoitteesta, joka meillä alun perin oli, eli että maanviljelijöitä katsotaan yksityisyrittäjinä, jotka toimivat markkinoilla itsenäisesti. Ja nyt me taas puutumme näihin markkinoihin. Meidänhän piti oikeastaan päästä suorista tuista pitkällä tähtäimellä pois, jotta maanviljelijä voisi tosiaan yksityisyrittäjänä olla ja esiintyä. Mutta jos me jatkamme vielä tällä linjalla, niin sitten meidän pitäisi tehdä tämä vielä voimakkaammin. Sitten me pääsemme siihen, että maanviljelijät itse ovat niin turhautuneita, jossain vaiheessa maanviljelijä ei enää ole valmis eh, tätä byrokratiaa viemään läpi, jota näiden rahojen anominen vaatii. Ja jossain vaiheessa kansalaisetkaan eivät enää ole valmiina, valmiita tämän, eh, byrokra- näiden, tämän, tämän byrokratian lisääntymistä enää eh, hyväksymään eikä siitä maksamaan. Tästähän tulee varsinaista Eurooppa-turhaumaa, vaan lisää ja lisää, ja me saamme sitä aikaan. Minä edelleenkin olen saman ehdotuksen takana, että viherryttämistä ei olisi pitänyt ottaa ensimmäiseen pilariin, koska se tuo mukanaan niin paljon byrokratiaa, se olisi pitänyt ottaa toiseen pilariin niin, että mukana olisi ollut järkevä, kunnollinen ympäristöohjelma. Mielestäni se olisi voinut olla hiukan erilainen rahoituksen puolesta, ja siinä olisi pitänyt, silloin olisi saatu paljon enemmän aikaan ympäristön suojelun kannalta, mutta ongelma on se, että nyt meillä ei ole tällaista tilannetta. Meidän täytyy nyt tämän dilemman kanssa työskennellä, ja mitä enemmän me sitä pyörittelemme, niin se monimutkaisemmaksi muuttuu puuttuu, niin minä ainakin pelkään. Ja yhä enemmän myös puutumme maanviljelijöiden tietosuojaan ja tietovapauteen. Yhä enemmän heidän pitäisi meille raportoida täsmällisistä tuloista sitten milloin mistäkin ja lisäämme vain näitä vaatimuksia. Eli kohtelemmeko me muita Euroopan unionin kansalaisia samalla tavalla kuin maanviljelijöitä Tämä turhauma kerroin tulee vaikuttamaan siihen, että useammat maanviljelijät lähtevät pois tämän systeemin piiristä ja olemmeko me silloin saavuttaneet sen, mitä me Euroopassa olemme halunneet poliittisesti saavuttaa, niin sitä minä kyllä rohkenen epäillä. Grazie, Brita. Kiitoksia Britalle ja sitten edustaa Kanjete ja sen jälkeen Garcia. Ja vielä on puheenvuoropyyntöä Jardan, Tendes, Sarvamaa ja Vacevoski. Ja sen jälkeen esitellään sitten tiedot koskien epäsuotuisia asioita ja eläinten suojelua koskeva äh, mietintö siirretään seuraavaan istuntoon. Äh, es vispirms vēlos pateikties ziņotājam Kapolos Santos kungam par viņu apņem... Niin, kiitoksia. Haluaisin kiittää herra Kapolas Santosia siitä, että hän haluaa parantaa komission ehdotusta – kyse, ja haluan myös kannattaa kaikkia niitä ja yhtyä kaikkien niiden mielipiteisiin, jotka tietävät, että yhteisymmärrys on hyvin vaikea saavuttaa. Kyse on suorista tuista ja kyse on uudelleen jakamisesta. Ne valtiot, jotka saavat paljon enemmän kuin muut, on ne, ne eivät poliittisesti ole valmiita menemään takapakkia, koska se on poliittisesti hyvin vaikea päätös. Ja samanaikaisesti haluaisin painottaa sitä, että tämä, nämä epätasapainoiset ja suorat tuet ovat historiallinen EUn rasite ja ne johtavat vääristymään kilpailussa, kilpailuvääristymiin. Ja että kenellekään ei tule sellainen kuva, että Baltian maat vaativat itselleen jotain erityisyyksiä niin haluaisin todeta, että Baltian maiden maanviljelijät ovat valmiita kokonaan luopumaan suorista tuista, mutta sitten tämä seikka pitää tietysti toteuttaa yleisesti, koska tämä ei ole mahdollista, niin meidän kaikkien täytyy työskennellä samaan suuntaan sillä tavalla, että me tasoitamme näitä eroja ja työskentelemme siten, että yhteinen maatalouspolitiikka muuttuu myös kilpailukykyisemmäksi koko maailmaa ajatellen. Lisäksi haluaisin vielä painottaa sitä, että Baltian maissa tällä hetkellä me joudumme vastaamaan kaikkiin niihin vaatimukseen, jotka muutkin EU-maat, joihin muutkin EU-maat vastaavat, vaikka jopa ne, jotka saavat 4-6 kertaa enemmän kuin me, me saamme siis vähemmän kuin ne. Suorat tuet liittyvät myös maaperään, Eh, muutkin valtiot, jotka viime laajentumiskierroksella tulivat EUn jäseniksi, voivat tämän saman asian vahvistaa. Tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että meidän maat ostetaan. Hyvin monet maanviljelijät muista EU-maista tulevat meidän maihimme ja ostavat meidän maamme. Ja nämä ihmiset eivät enää voi ostaa omasta ö, maastaan ö, valtiostaan maasta, mutta e, Estistä, Latviasta, Liettuasta, Bulgariasta ja Romaniasta voi ostaa maata naurettavaan hintaan, eikä tämäkään ole oikeudenmukaista. E, lopuksi haluaisin vielä sanoa, että Baltian maiden maanviljelijät ovat hyvin kiinnostuneita kaikista niistä kysymyksistä, joista me täällä keskustelemme esimerkiksi nuoriin maanviljelijöihin kohdistuvista tuista. Meidän maissamme maanviljelijät ovat suhteessa vanhempia kuin muualla Euroopassa. Sitten viherryttäminen. Baltian maat ovat hyvin vihreitä ja meille on täysin absurdia käyttää 7 prosenttia maatalouteen kelpaavasta maasta suojelualueeksi. Sitten myös sen määritteleminen, kuka on aktiivinen maanviljelijä, tämä on kysymys, joka on meille hyvin tärkeä. Julkisuudessa ollaan hyvin närkästyneitä, närkästyneitä niin sanotuista sohvamaanviljelijöistä, jotka saavat maataloustukia, mutta jotka eivät aktiivisesti harjoita maanviljelystä, vaan makaavat sohvalla. Me olemme joka tapauksessa valmiita työskentelemään kompromissin hyväksi, koska me tiedämme oikein hyvin, että maataloudessa tätä kompromissia tarvitaan, jotta jokainen meistä voittaa, jotta me emme jokainen häviä. Keskusteluista tulee erittäin kovia ja ne ovat nimenomaan näitä budjettikeskusteluja. Kiitoksia. Bardzo dziękuję prosiłbym, abyśmy jednak patrzyli na czas. Tam się wyświetla ten czas. Kiitoksia paljon. Pyytäisinkin teitä nyt pitäytymään aika rajoissa. Pakko muistuttaa, mutta mielestäni edellinen puheenjohtaja antoi hieman liikaa puheaikaa. Edustaja Garcialla puheenvuoro nyt. Pues muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tahtoisin kiittää aluksi komissiota tämän korkean tason järjestelmän ja ryhmän luomisesta viiniviljelyksestä miettimään. Ja haluaisin myös huomauttaa, että tuo sokerikiintiö poistettaisiin tulevasta yhteisestä maatalouspolitiikasta Tämä liittyy sokerijuurikkaaseen ja viiniin, viljelyyn. Ne ovat joutuneet kärsimään huomattavista muutoksista viime vuosien aikana. Ja sitten vielä Kapulasin tekstistä seuraavaa mielestäni täytyy miettiä sitä, järjestetäänkö yllä luonnonhaitta-alueiden tukia vai ei. On olemassa tuossa maaseudun kehittämisessä jotain tiettyjä tukimahdollisuuksia, joten täytyy varoa sitä, että olisi kaksoistukijärjestelmä. Ja sitten tuosta viheryttämisestä ajatus, joka meille on nyt esitetty mielestäni tuo prosenttiluku, joka on esitetty tässä, on ihan käsittämätön tuo 70 prosenttia ja sitten tuo pakollisuus mielestä, niin tämä nyt on ihan selvää diktatuuria. Se menee mm, aivan väärään suuntaan suhteessa muihin talousaloihin Euroopassa ja minua eniten huolestuttaa se, kun tuo komission jäsen on tilannetta tutkailemassa Espanjassa juuri nyt. Meidän täytyisi todellakin jokaista aluetta sama, e, eri taso, tavalla käsitellä. Emme voi määritellä koko Eurooppaan samanlaista määrää viherryttämisestä ja aktiivisesta viljelijästä. No esittelijän esittämä luettelo on sinänsä ihan kiinnostavaa, mutta mielestäni tärkeintä olisi se, että aktiiviseksi viljelijäksi nähtäisiin se, joka tekee tuottavaa työtä. Ja tässä nyt ei ehkä tarvitsisi ajatella, että se olisi hänen ainoa työmuotonsa, mutta, se, mutta täytyisi kuitenkin nähdä tämä tuottavuus aktiivisen viljelijän näkökulmasta. Eli on kyse sitten mikä tahansa tuon tilan kokoon, se sitten pieni tai ei. Eli parempi olisi pitää hän pientä viljelijää, joka kuitenkin tuottaa jotakin, kuin sitten suurta, joka ei tuota mitään aktiivisena viljelijänä. Eli mielestäni aina kun kyse on jostain tuottamisesta, niin olisi kyse aktiivisesta viljelijästä. Ja sitten vielä tästä näistä historiallisista kriteereistä täytyy muistaa erityistilanne joka, e, jokaisessa erityisongelmassa ja on myös oliivi ja riisi, jo, jotka pitäisi käsitellä erityis tyyppisesti Euroopan unionissa ja näin myös tällaisia iskuja vähentäviä sääntöjä hyväksyä. Ja sitten vielä tuosta intensiivisestä maataloudesta ja näistä irrotetuista tuista. Nuo kirjekuoret on jo annettu mielestäni, eikä niitä voi ryhtyä muottamaan. Ja meidän täytyisi miettiä nyt jotakin toista mahdollisuutta, voidaksemme näiden sektorien kanssa tehdä yhteistyötä ilman syrjimistä. Tämä varmaan nyt riittää. Kiitokset ja myös paljon onnea ja menestystä esittelijälle näissä neuvotteluissa jatkossa. Zapewne te życzenia są potrzebne dla sprawozdawcy. Luulenpa, että esittelijä ilolla ottaa vastaan tällaiset toivot, toivotukset. Ja seuraavaksi sitten seuraava puhuja. Jan. Kiitoksia puhumis, kiitoksia esittelijälle, jonka tehtävä ei toki ole helppo. Kaikkea muuta. Me yritämme tukea häntä ja auttaa häntä mahdollisimman hyvin valiokunnan jäsenille. Minulla on neljä asiaa, neljä huomautusta. Ensimmäinen liittyy suoriin tukiin. Olen täysin samalla kannalla kuin esittelijä. Me tulemme olemaan tuossa nopeampia kuin komission ehdotus, mutta pyytäisin vielä kahta asiaa. Ensinnäkin pyytäisin sitä, että otettaisiin huomioon myös jäsenvaltioiden sisäiset erot, että niitä ei unohduttaisi. Muuten voimme unohtaa koko tämän mallin. Ajattelen vaikkapa maanviljelijää, joka ei tällä hetkellä saa suoria tukia, on sellaisiakin viljelijöitä, joka ei tällä hetkellä saa suoria tukia, onhan sellaisiakin viljelijöitä, ja suorien tukien saajien eh, väliset erot jäsenmaiden sisällä ovat suurempia kuin eh, jäsenmaiden välillä. Eli tätäkin meidän täytyy miettiä. Kollega Jeke jo selittikin tämän. Me olemme tästä tätä aika paljon jo työstäneet. Oikeudenmukaisuus on tässä tärkeää. Toinen ongelma, joka liittyy suoriin tukiin, minä tapasin Baltian maiden valtuuskunnan äskettäin ja he sanoivat, että hyvin suuri osa viljelyalueista ei ole rekisteröity, koska niillä on ollut venäläisiä kolhooseja aikoinaan. Minä pyytäisin, että esittelijä ottaisi tämän ongelman huomioon. Eli ainut ongelma ei ole suorion tukien korkeus, tai siis määrä, vaan myös se, miten eh, niitä saavat, eh, suoria tukia saavat eh, maa-alueet lasketaan, ihan aika ironista, jos Neuvostoliiton miehitystoimet vielä vaikuttaisivat nykyäänkin maataloustukiin. Toinen on sitten yksinkertaistaminen mielestäni. Se on todellakin keskeinen ydinasia. Byrokraatti, täytyy vähentää. Täällä on kolme hyvää ehdotusta aktiivinen viljelijä. Meidän pitäisi ottaa käyttöön se määritelmä, joka meillä jo oli. Meillähän on olemassa aktiivisen maanviljelijän määritelmä, sitä pitäisi yksityiskohtista. Minä pelkään sitä, että tämä menee liian byrokraattiseksi ja voisihan sitä polemisesti muotoilla asian niinkin, että jos tämä liittyy tulotasoon, Eli jos Saks, äh, anteeksi, Englannin kuningatar saa hyvän veroneuvojan, niin tämä veroneuvoja pystyy aivan varmasti todistamaan, että Englannin kuningatar on aktiivinen maanviljelijä, eli ei tämä välttämättä johda mihinkään. Viherryttämisestä ehdotus, josta on jo monta kertaa sanottu, kollega Jekle oli yksi ensimmäisistä. Tärkeää on nyt liittää yhteen se, että toisen pilarin maanviljelijät, jotka nyt jo osallistuvat ympäristöohjelmiin, ne pitäisi, heidät pitäisi vapauttaa viherryttämisvelvoitteista. Te itsekin tiedätte, tiedätte, että kollega Jekle ja minä emme, olemme harvoin samaa mieltä, mutta jos me molemmat olemme samaa mieltä, niin ehdotuksen on pakko olla hyvä. Tämä on niin harvinaista. Kolmas asia, capping eli tukikatot. Tehän tunnette minun kantani. Minä tietysti vastustan tukikattoja. Öö, tässä olemme eri mieltä Jeklen kanssa, se pitää paikkansa, koska minulle tämmöistä sisällöllistä perustetta tukikatoille ei ole, voi muotoilla tämä niinkin, että jos me liioittelemme näitä tukikattoja, meidän pitää olla iloisia, että suuret yritykset tuntevat kuuluvansa tällaiseen maanviljelysperheeseen. Mutta jos me menemme niin pitkälle kuin kollega Boe mm, ehdotti, niin silloin se johtaa siihen, että jos emme ole hyvin varovaisia, niin sitten teolliset maanviljelysyksiköt saavat näitä tukia. Ja sen minä haluaisin välttää, siksi minä en näiden tukikattoehdotuksiin voi yhtyä. Sitten vielä markkinasäädökset. Meidän pitäisi ehkä vielä järjestää kuuleminen markkinasäädöksistä. Tupakastahan meillä on ollutkin kuuleminen, mai, tupakasta on luovuttu, maito, maitosäädöksetkin loppuvat ja sokerista taas suuri osa valiokunnasta haluaa pidentää tätä säädöstä ja meillä on vielä puuvillastakin olemassa markkinasäädöksiä, mutta normaalisti markkinasäädösjärjestelmät ovat ikään kuin systeemiä vastaan ja toisaalta on olemassa erittäin ymmärrettäviä syitä, miksi niitä on vielä olemassa, mutta näitä meidän pitäisi tosiaan vielä pohtia. Toivotan kaikkia hyvää esittelijälle ja todellakin lupaan, että tuemme häntä niin paljon kuin mahdollista, niin että tämä mm, sitten päätyy tämä mietintö aikanaan täysistuntoon menestyksekkäästi. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi Danton ja seuraavaksi Dess. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan kiittää Santosia, Kapolas Santosia hyvin sydämellisesti myös niistä keskusteluista, joita on ollut tilaisuus hänen kanssaan käydä. Hyvin paljon keskusteluja tarvitaan vielä yksityiskohdista. Se on selvää ja sen haluan tuoda esille. Kapulos Santosin ehdotus menee jo enemmän oikean suuntaan kuin komission ehdotus, eli tämä näyttää jo paremmalta, ja kun me nyt vielä parantelemme tätä lisää, siitä olen vakuuttunut, että niin silloin siitä tulee huomattavasti parempi. Pari seikkaa, joita haluan painottaa, minun mielestäkin olisi hyvä selkeästi erottaa perustuki ja viherryttämistuki. Tämä on mielestäni hyvä lähtökohta, josta voimme keskustella, ja myös siitä, että kolmen hehtaarin ja 20 hehtaarin tilakoko siis otettaisiin huomioon. Ja meidän täytyy keskustella edelleen eh, erityisesti näistä toimista. Tässä meillä on hyvin erilaisia kantoja, kuten on nähty, ja tilanteet jäsenmaissa myös vaihtelevat valtavasti. Minä olen pahoillani tämän suhteen siitä, että nimenomaan komission ehdotuksessa tämä koko viherryttämisehdotus, vaan johtaa siihen, että byrokratiaa tulee lisää ja enempää byrokratiaa me emme voi eh, eh, sallia itsellemme. Budjettitilanne jäsenmaissa ja taloustilanne ei varmasti mahdollista sitä, että saamme lisää rahaa, pikemminkin saamme sitä vähemmän. Ja maatalouspolitiikan, sellaisen maatalouspolitiikan, luominen, jossa on loppujen lopuksi 20 prosenttia vähemmän rahaa käytössä ja sitten 20 prosenttia lisää byrokratiaa, niin siihen maanviljelijät eivät kyllä lähde mukaan. Ja sitten vasta lopussa, kun me tiedämme, kuinka paljon rahaa meillä on käytössä, niin sitten vasta voimme päättää, mitä me voimme maanviljelijöiltämme odottaa. Minä itse tulen alueelta, missä tällä hetkellä hinnat kaksinkertaista. Schlimmste wäre, wenn wir 7 Fläche aus... Eli ää, äh, tiettyjen tuotteiden hinnat ovat meillä kaksinkertaistuneet ja olen tehnyt toisenkin laskelman 14 päivää sitten sadan hehtaarin tilan omistava nuori maanviljelijä esitti minulle, hänellä on 80 hehtaaria laidunta ja 20 hehtaaria viljelymaata. Eli jos hän, minä, nyt, nyt täytyy ottaa 7 prosenttia pois tuotannosta, niin sitten täytyy 7000 euroa maksaa tuosta laidunmaasta, vaikka sitä ei enää voi käyttää. Eli jos otetaan pois tuotannosta näitä maita, niin sitten hinnat nousevat entisestään. Eli hän joutuu maksamaan 80 hehtaarista 8000 euroa enemmän kuin ö, ennen. Eli 15 000 euroa kaiken kaikkiaan hänelle tuli lisäkuluja. Ja loppujen lopuksi hän ö, oli sitä mieltä, että hän voi jättää tämän byrokratian väliin ja vaikka se maksaisikin hänelle 5000 euroa enemmän. Ei tässä ole maanviljelyksellä mitään tulevaisuutta, jos byrokratia lisääntyy. Rouva Herantsin kanssa olen samaa mieltä siitä, että viherryttämistoimet Suomesta Sisiliaan Portugalista Bulgarian eivät voi olla samanlaisia. Euroopan aivan liian monimuotoinen ja jäsenvaltiot ovat aivan liian erilaisia, jotta niin voisi olla. Miksi me emme kirjoita tähän, että 20 prosenttia jokaisen jäsenvaltion saamista maataloustuista on käytettävä järkeviin ympäristötoimiin, maatalouden ympäristötoimiin? Miksi me emme voisi säätää näin? Viimeinen huomautukseni on seuraava. Mikä on aktiivinen maanviljelijä? Joskushan täytyy myös hieman huumoriakin käyttää, herra puheenjohtaja. Ehkä olisi hyödyllistä, jos komissio eh, tekisi meille ehdotuksen siitä, mikä on aktiivinen virkamies, niin ehkä me voisimme sitten sen jälkeen päättää, mikä sitten voisi olla aktiivinen maanviljelijä. Minusta tämä olisi erittäin hyödyllistä, jos me pääsisimme tässä kohdassa eteenpäin. Tätä minä haluaisin nyt komission edustajille viestittää, jotta he voisivat tällaisen määritelmän rakentaa, niin meidän elämämme hiukan helpottaisi. Ihan viimeinen huomautus vielä jäsenmaiden ja sisäinen ja jäsenmaiden välinen jaottelu tai tukien jakaminen, siitä täytyy saada oikeudenmukaisempi. Paljon menestystä esittelijälle. Me tulemme olemaan tässä intensiivisesti mukana, jotta päästään hyvään lopputulokseen. Kiitos. Ja nyt sitten edustaja Danton. Kiitokset esittelijälle näistä, tästä keskustelusta. Minä olen jo useampaan otteeseen puhunutkin näistä eri ajatuksista. Nämä ehdotukset, jotka hän on tehty täytäntöönpanoksi, pikemminkin vaikuttavat nyt maanviljelijöiden kannalta suorastaan käsittämättömiltä. Albert jo puhui siitä, että nuoren viljelijän pitäisi saada myös hehtaaritukea niistä hehtaareista, joita hän viljelee. Muussa tapauksessa tässä pikemminkin asetetaan hänet syylliseksi ja koko, kaikki intressit kadotetaan. Mielestäni esittelijä on tehnyt tässä nyt järkevän monipuolistusehdotuksen ja tuonut myös selvi, selvennystä tähän keskusteluun Tuen sitä ajatusta, että joiden tietkin tiettyjen viljelytuotteiden, jotka eivät kuulu tähän monipuolistamisluetteluun, luetteloon pitäisi kuulua tähän erityisesti, kun kyse on maaperän parantamisesta. Ja mielestäni kaikki, mitä tähän mennessä on tässä salissa kuultu, niin meidän viljelijämme tarvitsevat sen pohjalta luottamuksen kasvattamusta ja sitten myös sopeutumisaikaa. Mielestäni vaikuttaa siltä, että täytyisi nyt näistä kieltolauseista päästä eroon. Meidän unionissamme on ollut tuo tuo vesipuitedirektiivi, jossa oli selkeät eh, tavoitteet, mutta ei myös ei keinoja eikä velvoitteita. Mielestäni eh, tämä on eh, sinänsä typerää, jos me tarjoamme viljelijöille tavoitteet määrittelemättä keinoja, niin eivät he pysty sitten pääsemään näihin tavoitteihin välttämättä. Eli ne, miten me nyt olemme laatineet nämä tarkistukset, niin me voisimme pyrkiä luomaan tällaisen uuden reitin ratkaisujen löytymiseen. Ja mietin erityisesti sitä, mitä jo ehdin sanoisi, sanoin kolokviumissa, joka tässä äskettäin järjestettiin tämän henkilöstön uudistamisesta maaseutualalla. Me voimme tietysti murehtia, miten pystymme tuottamaan maanviljelyä, miten väestön kasvu kehittyy ja myös miettiä sitä, voimmeko me pitää yllä elintarviketuotantoamme, mutta jos, me, jos meillä ei ole riittävästi työntekijöitä näillä tiloilla, niin me olemme toimineet ihan turhaan. Joten minä uskoisin, että tämä nuorten viljelijöiden kysymys on erityisen keskeinen ja meidän täytyy nyt pikkuisen pakottaa jäsen jäsenvaltioita toimimaan tähän suuntaan. Ehkä ei tämä tarkoita ihan kaikkia jäsenvaltioita. On sellaisia valtioita, joissa on pieniä viljelyksiä hyvinkin paljon, niin silloin tämä sukupolven uudistuminen ehkä ei ole niin suuri ongelma. Mutta kun katselee näitä lukuja kuitenkin maakohtaisesti ja sitten keski-ikää ja pinta-alakokoa, niin tällainen vaara on olemassa. On tietysti aina maanviljelijän kannalta eh, eh, ikävää tällaisten kysymysten käsitteleminen, mutta minä kuitenkin olen nähnyt tämän maanviljelysalan koko ikäni ajan uhattuna ja meidän täytyy tätä sukupolvien uudistumista erityisesti nyt käsitellä. Ja aktiivinen maanviljelijä käsite, olen esittelijän määritelmän linjoilla. Meidän, minun mielestäni täytyisi luoda tällainen yhteisöjen puitteisto tähän, ja sitten jokainen jäsenvaltio voisi itse määritellä nämä kysymykset. Ja sitten vielä pari kohtaa, joita, joihin ei ole puututtu kovinkaan paljon, eli tuo eri nuo täydentävät ympäristöehdot. Mielestäni täytyy näitä tiivistää ja ja vielä täsmentää, koska ympäristöehdot eri jäsenvaltioissa on tähän mennessä sovellettu siten, että kilpailu vain jatkuvasti kehittyy siihen suuntaan, että se menee sisämarkkinoiden sisämarkkinoita vastaan, eli se luo syrjivää kohtelua ja sitten toinen kysymys, jonka haluaisin vielä ottaa esille, on tuo tukikelpoinen pinta-ala. Komission ehdotuksessa avataan tuo hehtaarituki koko tuotannolle, koko maataloustuotannolle. Me olemme tästä saaneet jo keskustellakin aikaisemmin Hoffmanin mietinnön yhteydessä tätä asiaa. paremmin pitäisi asia pystyä säätelemään. Uskon, että, jo, että jos me nämä hehtaarituet nyt hoidamme siten kuin tässä on tehty, niin se ei ole järkevää. Meidän täytyy miettiä näitä tukia toisella tavalla. Ja minä erityisesti mietin vaikkapa hedelmäalaa. Se, tämä kysymys on siellä hyvin ö, avoin vielä. Ja minä toivoisin, että me pitäisimme yhdestä tukikelpoisuusjärjestelmästä kiinni pikemminkin kuin järjestelmällisestä tukikelpoisuudesta. Bardzo proszę pan poseł Ja seuraavaksi Seuraava puhuja. Uh, first let me... Kiitoksia. Haluaisin ensin kiittää esittelijä herra Kapulas Santosia eh, siitä, että hänellä on niin hyviä, järkeviä ehdotuksia. Hän kävi Suomessa helmikuussa, kun siellä ei oikeastaan mikään kasva, mutta silti vierailu oli hyvin hedelmällinen. Haluaisin ottaa muutaman kohdan esille. Me emme voi tietenkään odottaa sellaista kompromissia, joka konvergenssiasiassa tyydyttäisi kaikkia jäsenmaita, mutta mitä tulee viherryttämiseen, minä haluaisin lisätä muutaman huomautuksen niihin, jotka täällä on jo tehty. 30 prosentin kysymys. Olen samaa mieltä Elisabeth Köstenerin kanssa siitä, että tämä olisi liian helppo ratkaisu ja lähettäisi hyvin ristiriitaisen signaalin ihmisille Euroopassa. Eli jos me voimme kannustaa maanviljelijä tekemään enemmän ensimmäisen pilarin suhteen, se olisi hyvä. Siinä ei ole sitten mitään väärää, mutta näin ei ole vielä tähän mennessä tehty. Silver Jekle ja Peter voivat ottaa minut mukaan klubinsa, eh, kun on kyse kakkospilarista ja siitä, mitä on jo tehty. Totta kai tämä täytyisi ottaa huomioon, koska on hyvin monia jäsenmaita, joissa paljon on jo tehty. Ja meidän täytyy tässäkin maalaisjärkeä ö, kuunnella. Minusta oli mukava kuulla sekin, että kolmen hehtaarin vaatimuksen pitäisi olla pikemminkin 20 hehtaarin. Se olisi loistavaa, jos päästäisiin edes 15 hehtaarin, se olisi hieno juttu. E, Euroopassa monilla alueilla ei ole mitään järkeä, jos puhutaan ympäristöarvoista, vaatia automaattisesti kolmea kasvia, koska luonto ei sitä vaadi, niin miksi EU sitä sitten vaatisi tietyillä alueilla, tietyissä ympäristöissä? Jim Nicholsoninkin kanssa minun täytyy olla samaa mieltä, ja tässä asiassa menen ehkä hieman yks, enemmän yksityiskohtiin. Jos me lähetämme kansalaisille Euroopassa sellaisen viestin, että itse asiassa meiltä pyydettiin yksinkertaisempia sääntöjä ja sitten me tulemmekin eh, monimutkaistetun säännöstön kanssa heidän luokseen – niin tämä ei ole pelkästään komission ja parlamentin välinen ongelma, vaan EUn ja sen kansalaisten välinen ongelma. Ja tämä on todellakin pidettävä vakavasti mielessä. Meidän täytyy ottaa tarkasti, pitää todellakin mielessä tämä yksinkertaistamistavoite. Me emme kerta kaikkiaan voi lähettää kansalaisille sellaista viestiä, että oho, nyt maanviljelys tuleekin vielä kalliimmaksi kuin ennen, ainakin jos ne rahat menevät byrokratiaan. Silloin siitä tulee vähemmän tuottavaa, eikä siinä ole mitään järkeä. Lopuksi sitten... They are needed, indeed. Uh, in... Sitten tuotantoperusteiset tuet joissakin maissa, kuten Marit sanoi, me tarvitsemme lisää informaatiota eh, ja olisi kiinnostava kuulla, mikä täsmälleen olisi määritelmä, jos tämä pilarien välinen konvergenssi sallitaan. Herra Kapolos Santos itse asiassa sanoi, että jos vain 25 prosenttia kakkospilarista, niin silloin pitäisi mahdollistaa yli 10 prosenttia. Tämä on hyvin keskeinen yksityiskohtia koskeva kysymys. Mutta kaiken kaikkiaan erinomaista työtä. Kiitos. Pan poseł Wojciechowski, bardzo proszę, dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja Wojciechowski seuraavaksi. Jednym Z najważniejszych, a, a Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään keskustellaan yhdestä tärkeimmistä tai ehkä kaikkein tärkeimmästä mietinnöstä täällä parlamentissa, koska tässä mietinnössä viitataan kaikkein tärkeimpään elementtiin, joka yhteisen maatalouspolitiikkaan liittyy. Nimittäin suorat tuet ovat aivan keskeinen osa koko yhteistä maatalouspolitiikkaa. Siksi haluaisin kiittää Kapula Santosia erinomaisesta työstä. Ja hän yrittää ottaa huomioon kaikki mahdolliset ehdotukset ja huomautukset. Hän on järjestänyt lukuisia kokouksia ja etsii koko ajan kompromisseja. Hän todella ansaitsee suuren kunnioituksemme. Mutta kaikilla kompromisseilla on rajoituksensa ja niitä rajoittavat Euroopan unionin lait. Ja haluaisin viitata ongelmaan, joka on jäänyt meiltä hieman huomiotta, nimittäin YMPn uudistus ei ole pelkästään poliittinen kysymys, vaan myöskin oikeudellinen kysymys. Meillähän on Euroopan unionin toimintaa koskeva sopimus, ja näemme kyllä vakavia ongelmia, joita pitäisi syvällisesti käsitellä. Esimerkiksi viherryttäminen. Yleisesti ottaen olen ympäristöystävällisen maatalouden kannalla ja mielestäni YMP pitäisi ottaa laajasti huomioon ympäristö ja vihertäminen, mutta tähän mennessä meillä ei ole minkäänlaista perustamissopimuspohjaa vihertämisen pakottamiseksi ikään kuin maan maanviljelijöiden huomioitavaksi. Se ei ole YMPn tavoitteiden joukossa. Ja resurssit ovat vielä ongelmat. On viitattava artiklan 18 perustamissopimuksessa, jossa kier- kielletään kansallisuuden perusteella tapahtuva syrjiminen. Nimittäin jos sitten tämän uudistuksen jälkeen liettualainen viljelijä saa puolet tuista verrattuna tanskalaiseen viljelijään, niin meidän pitäisi pysyä mikä siihen on syynä. Sekö, että hän työskentelee suhteissa vai mikä ei. Syynä on vain hänen kansalaisuutensa. Artiklassa 39 perustamissopimuksessa puhutaan sellaisista ehdoista, joiden perusteella voidaan spesifioida tietyt perusperiaatteet, jotka YMP liittyvät. Eli siinä puhutaan alueellisista eikä suinkaan kansallisista eroista. Ja artiklassa 40 kielletään selkeästi tämän kaltainen syrjintä Euroopan unionin viljelijöitä kohtaan. Joten on aivan selvää, että puolalaisena meppinä katson velvollisuudekseni mainita tästä, koska Puolan parlamentin molemmat huoneet viime aikoina hyväksyivät päätöslauselmia, jotka on osoitettu sekä parlamentille että neuvostolle, jossa vaaditaan tämän oikeudellisen elementin huomionottoa, ja jotta voitaisiin taata yhdenmukaiset tuet kaikille viljelijöille perustamissopimuksen sääntöjen mukaisesti. Joten puheenjohtaja, haluaisin pyytää teitä kohtelemaan tätä ehdotusta nyt minun ehdotuksenani, jonka esitän. Nimittäin pyytäisin tätä valiokuntaa järjestämään julkisen kuulemisen oikeudellisista aspekteista, jotka yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen liittyvät, koska mehän puhumme taloudellisista ja poliittisista vaikutuksista, mutta me emme ole kosketelleet oikeudellisia aspekteja ollenkaan. Eli kuinka Euroopan komission ehdotukset liittyvät Euroopan unionin perustamissopimukseen. Minä näkisin siinä paljon uhkia. Yritin tässä vain listata ne kaikkein kriittisimmät niistä. Joten kun äänestetään tästä mietinnöstä tai tästä ase- säädöksestä, niin meidän täytyy varmistaa, että se ei riko Euroopan unionin perustavanlaatuisia perussääntöjä, perussopimuksen määräyksiä. Ja ainakin nyt tässä haluaisin edistää julkisen kuulemistilaisuuden järjestämistä ja oikeudellisia asiantuntijoita pitäisi kuulla myös, koska toistaiseksi ainakaan en ole varma, että olen tässä nyt äänestämässä sellaisen ratkaisun puolesta, joka olisi perustamissopimuksen määräysten mukaisesti. Enkä voi sellaista, sellaista asiakirjaa edistää, joka on lainvastainen, joten haluaisin pyytää valiokuntamme työvaliokuntaa selventämään tämän mietinnön oikeudellisia näkökohtia. Kiitoksia. Notowane. A myślę, że warto, aby pan przygotował to, co pan mówi. Tämä on merkitty nyt tiedoksi, tämä ehdotuksenne. Ja olisikin hyvä, jos laatisitte asiasta aivan kirjallisen ehdotuksen niin, että kävisi selväksi, mitä tarkkaan ottaen pyydätte. Tällä tavalla valikunta pystyisi tarkentamaan sitä, mitä juuri äsken suullisesti sanoitte. Nyt meillä ei ole enää puhujia listallamme ja kaksi asiakohtaa on vielä jäljellä. Eli tuet, jotka vaikuttavat tulotasoon liittyen työllistettyjen ihmisten määrään per hehtari. Tämä oli siis hehtaari, siis tämä oli yksi kysymykseni. Ja sitten toinen kysymykseni koskee viherrystä. On, pitäisikö se olla perustuen olennainen elementti? Ja kolmas kysymykseni kuuluu, niin täytyy sanoa, että tiedän kyllä kuinka vaikea teidän on tähän asiaan viitata, mutta voisitteko harkita sitä, että toimittaisitte meille kirjallisia tietoja tästä asiasta myös. Tämä auttaisi meitä kovasti tulevassa työssämme, koska tässä on niin valtava määrä asioita ja ne ovat niin monimutkaisia, että me yksinkertaisesti haluaisimme pystyäksemme tulevaisuudessakin tukemaan teitä saamaan jonkinlaisen kannanottopaperinne teiltä. Ja jos tämä olisi mahdollista, olisimme kovin kiitollisia. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun tänä päivän, tämän päivän keskustelua vedetään yhteen, siitä olisi apua. Nyt sitten teillä on vielä puheenvuoro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou naturalmente ser muito breve, porque ainda... Kiitos puheenjohtaja. Minä pyrin nyt eh, hyvin lyhyesti puhumaan, koska meillä on muutakin sanottavaa. Kiitos kaikille puheenvuoroista ja kiitos tästä hyvin rakentavasta hengestä, joka tässä salissa on vallalla. Toivon, että tämä eh, henki pysyy yllä myös kautta keskustelujen eri kysymyksistä. Havaitsen, että kaikkien poliittisten ryhmien edustajat ovat juuri sitä mieltä, että meidän pitäisi päästä konkreettisiin ratkaisuihin, selkeisiin ratkaisuihin niihin, niissä ongelmissa, joita komissio meille esittää. Kaikki olemme sitä mieltä, että parlamentissa, parlamentti täytyy löytää vahva kanta voidakseen toimia painokkaasti neuvotteluissa. Täällä on esitetty tietysti monia kysymyksiäkin. Meidän aikamme on hyvin rajallinen ja lyhyt. Meidän täytyy esittää tämä tokkuun puoliväliin mennessä kirjallisesti käännöksiä varten ja sen jälkeen sitten saamme kesäkuussa tästä erikieliset versiot ja 18. ja 19. päivä kesäkuuta meille tämä esitetään Minulla ei ole kovinkaan paljon aikaa, pari-kolme viikkoa vain eh, tässä. Ja siksi minä toivoisin, että kirjallisesti esittäisitte mm, minulle ehdotuksia, mitä pikimmin minä joka tapauksessa olen kyllä käytettävissä hetkenä minä hyvänsä myös kahdenvälisiin neuvotteluihin, koska on monia monimutkaisia ongelmia, joita on hyvin vaikea tässä selostaa. Jotkut eivät käsittäneet ihan tarkoin käsitystäni ja ehdotustani tuosta viheryttämisestä tai kaksoismaksuista. Monet, monet kiinnittivät niihin huomioita, huomio, siihen huomiota ja erityisesti tästä kaksoistuen maksusta. Ei siitä kannata, sitä kannata murehtia, koska on olemassa ensimmäisen pilarin tukia ja myös ympäristömaksuja toisen pilarin sisällä samasta pinta-ala-asiasta, eikä tästä ole syntynyt mitään oikeudellista ongelmaa aikaisemmin. Tämä on olemassa nyt jo eh, käytännössä kaikissa jäsenvaltioissa tällainen järjestely. Ja vielä sitten toki jos on ongelmia, meidän täytyy löytää teknisiä, eettisiä ja oikeudellisia ratkaisuja niihin. Uskoisin kuitenkin, että nyt on mahdoton kaikkia kollegoiden ajatuksia tässä päästä käytyä, saada käytyä läpi, jotkut ovat samaa mieltä teknisistä ongelmista kuin minäkin ja että niistä on vaikea päästä lopputulokseen, mutta tämä itse rakenne ja neuvottelustrategia siitä minä uskon meidän kaikkien olevan samaa mieltä. Joka tapauksessa nyt pyrin kaikkien teidän ajatuksianne ja kysymyksiänne käsittelemään mitä nopeimmin. Hyvä puheenjohtaja, varmaan nyt on ihan turha ryhtyä vastaamaan yhtään näihin kysymyksiin, joita täällä on esitetty sen kummemmin. Ja no, ehkä voisin näihin viimeisimpiin sanoa muutamat sanat. Katsotaan, ymmärsinkö oikein nämä puheenjohtajan äsken esittämät kysymykset, eli mitä nuo perus suorat tuet liittyvät tähän maanviljelijän saamaan tuleen ja suhteessa muihin maailman osiin. Tietenkin nämä suorat tuet ovat perustavanlaatuisia maataloustuottajien tuessa. Emme voi olla kilpailukykyisiä muuhun maailmaan nähden ilman näitä tukia. Ja sitten perustuki, siitä on puhuttu useaan otteeseen epäilevään sävyyn on mahdotonta ajatella tällaista perustukea, jos ei ole tiettyjä selkeitä sääntöjä tukikelpoisuudesta perustuen piiriin. Tässä kyse on tietynlaisesta sopimuksesta viljelijän ja tuon hallinnon välillä, jos on esitetty viherryttämisvaatimuksia tuon tuen saamiseksi, niin tuon puitteiston pitäisi olla varsin selkeä. Ja sitten se, mitä Wojcicenskin, enpäs nyt oikein edes hänen sukunimeään osaa ääntääkään, mutta hänen esittämänsä kommentit ovat aivan oikeudellisia, mutta ne menevät pidemmälle kuin nyt voin käsitellä ja toivon, että näistä oikeudellisista asioista voitaisiin järjestää kuulemistilaisuuksia, joita varmasti tarvitaan, voidaksemme hälvyttää erinäiset epäilyn aiheet koko työtämme kohtaan. Ja me tässä lainsäädäntöelimenä joudumme olemaan haukkana myös laillisuuden ja oikeudellisuuden toteutumisessa. Ja meidän valiokuntamme tosiaan täytyy näin toimia, jotta voimme hälventää kaikenlaiset eh, epäilykset, jotka tähän, joita tähän suuntaan osoitetaan. Minä vielä kiitän teitä tuestanne ja vielä kerran toistan olevani käytössänne vastaamaan eh, tauoilla ja tuolla kahviloissa ja baareissa kysymyksiinne. Ja myös odottelen innokkaasti teidän konkreettisia käsikirjoitettuja ehdotuksianne, jotka varmasti sitten sitten saapuvat tässä pikapuoliin, jotta kesäkuun, kesäkuussa meillä olisi riittävästi aikaa sitten tarkistuksiin ja myös keskusteluun saavdaksemme aikaan vahvan ehdotuksen, johdonmukaisen ehdotuksen lopulta joka meidän kantamme esittää sitten mahdollisimman oikeudellisesti ja selkeästi. Kiitos. Paljon kiitoksia. No niin, meidän pyyntömme kuuluu seuraavasti. Pyrimme vastaamaan esittelijän pyyntöihin ja tarpeisiin, koska se helpottaisi ja virtaviivaistaisi hänen työtänsä. Tämän mietinnön lopullinen muoto on mielestäni sellaista, joka on meille kaikille hyvin tärkeää. Nyt haluaisin vielä antaa komission edustajalle, puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Kiitoksia herra Kapulus Santos, että olitte valmiit antamaan ensimmäisen näkymän siihen, miltä mietintö tulee näyttämään. Minä olen samaa mieltä monien saksankielisten kommentaattoreiden kanssa, että yhdessä kohtaa en ihan ymmärtänyt, mihin pyrittiin. Mutta käyn lyhyesti nyt läpi ne kohdat, joihin halusin huomautuksia esittää. Mitä tulee konvergenssiin, niin jäsenmaiden välillä hän, komissio teki ehdotuksen, jonka perustana oli se, että tukitasot niiden jäsenmaiden välillä, jotka olivat keskiarvon ala- ja yläpuolella, tasoitettaisiin, mutta myös muita tekijöitä tukien mittaamisessa oli tarkoitus ottaa huomioon luvut, joita minulla joita kuulin, kuulostavat minusta hyvin kunnianhimoisilta, mutta tietysti ensin täytyy tuntea koko se konsepti, jonka osia nuo luvut ovat, ei sen enempää pysty vielä sanomaan. Hyvin tärkeää tässä keskustelussa oli sitten tämä viherryttäminen, Yksi seikka oli perustuen ja greeningin viheröittämisen välinen erottelu, eli kaksi eri tukea. Täällä esitettiin huomautuksia, jotka komission ehdotus kyllä otti huomioon, mutta sen takana on sitten kysymys sanktioista, eli mitä niistä pitäisi ajatella. Komissiossa, komissiolla on työasiakirja tästä aiheesta Eh, se oli osoitettu jäsenmaille ja neuvostolle, mutta tietysti se toimitettiin myös parlamentille. Ja tuossa työasiakirjassa me tarkastelimme sellaista vaihtoehtoa, että ei tietenkään ole olemassa viherryttämissanktioita, jotka vaikuttaisivat perustukeen, mutta toki sellaisia tilannetta, tilanteita voi olla, jos kukaan ei ollenkaan viherrytä tai tahallaan jättää viherryttämisen toteuttamatta että silloin sanktiot oli, sanktioiden pitäisi olla yli 30 prosenttia. Tämä ei ole mitään uutta maatalouspolitiikassa. Tämä on ihan ennestään tuttua esimerkiksi kesänointiasioissa. Mm, Eli sanktio on yli 30 prosenttia, mutta ei suoraan vähennä perustukea. Sitten te puhuitte vähimmäisalasta 20 hehtaarin asti ja diversifikaatiosta. Minä ymmärsin tämän niin, että tämä saattaisi, tämä voisi myös päteä näihin ekologisiin eh, eh, alueisiin meidän mielestämme tämä luku on aivan liian korkea. Tällainen luku sulkisi kokonaisia jäsenmaita koko viherryttämisen ulkopuolelle ja silloin viherryttäminen ei toisi paljon tulosta. Mehän ehdotimme kolmen hehtaarin rajaa diversifiointiin, mutta oikeastaan ekologian suhteen vähimmäisrajalla ei ole hirveästi mieltä sitten tämä rotaatio, joka otettaisiin mukaan. Ja me yritimme ottaa tämän vuotuisuuskriteerin tähän mukaan. Kasvukierto tai kiertoviljelyhän on monivuotinen toimi, joten se tekisi asian hyvin hankalaksi. Sitten työpaikkojen luominen, jos tähän yhdistettäisiin työllisyys, se kyllä toisi meille ongelmia VTOssa ja monimutkaistaisi asioita. Natura no, 2000kin mainitin täällä, me emme ottaneet sitä mukaan viherryttämisen sitä yksinkertaisesta syystä, että Natura 2000-status ei sinänsä tuo maanviljelijälle mitään lisävelvollisuuksia vasta sitten, kun esitetään jäsenmaiden taholta omia ö, talous suunnitelmia. Kaikkialla niitä ei valitettavasti ole, joten, tai hallinnointisuunnitelmia, mutta kaikkialla niitä ei ole, joten tilanne ei siinä suhteessa ole tasaväkinen. Mitä tulee aktiiviseen maanviljelijään, niin täällähän valiteltiin sitä, että olisi liian hankalaa määritellä tuo ja se toisi liikaa byrokratiaa. Sen takia me juuri parhaillaan testaamme sellaista mallia, joka tukeutuisi negatiiviseen listaan luetteloon tietyistä toimenpiteistä, joita me emme perustuen piiriin halunneet ottaa. Ei toki niin, että niiden nojalla koko maanviljelijä suljettaisiin niiden ulkopuolelle, mutta tällöin ne kyseiset yritykset joutuisivat itse todistamaan, että ne ovat aktiivisia viljelyyrityksiä ja silloin tämä ei olisi niin poissulkeva. Negatiivinen listahan näyttäisi aina siltä, että tietyt toimenpiteet, jotka eivät ole mukana, niin sitten saisivat kuitenkin tukia, kun taas listalla olevat ö, toimenpiteet johtaisivat tuen epäämiseen. Mutta jos tämä todistustaakka käännettäisiin ympäri, niin tämä potentiaalinen epäoikeudenmukaisuus voitaisiin sulkea pois. Äh, was das äh, und das äh, Greening. Mitä sitten tulee cappingiin, eli katto, tukikattoihin ja, ja viherryttämiseen, niin täällä oli pari ideaa, jotka heitettiin ilmaan. Jonkinlainen innovaatioraha otettaisiin mukaan tähän tai sitten peruspinta-ala otettaisiin mukaan tähän viherryttämisessä sanottiin, että käyttämättä jääneet rahat voitaisiin siirtää toiseen pilariin. Mielestäni molemmat ehdotukset ovat hallinnollisesti hyvin vaikeita toteuttaa. Ne eivät toisi mukanaan yksinkertaistamista, vaan monimutkaistamista. Ja silloin meillä olisi lisää työvoimakuluja, mutta myös muita eh, vaikeasti mitattavissa olevia kuluja kun siirretään näitä ei-käytettyjä määrärahoja toiseen pilariin, niin täytyy muistaa, että silloin me siirrämme ykköspilarista kakkospilariin määrärahoja, eli sitten meidän täytyisi joka vuosi tämä koko nämä puitteet sopeuttaa tähän tilanteeseen ja milloin oikeastaan tarkkaan tiedettäisiin, milloin jotkut määrärahat on käyttämättä ja missä vaiheessa ne siirrettäisiin kakkospilariin. Nehän täytyy ohjelmoida sitten ne kakkospilarin määrärahat uudelleen ohjelmoida, eikä niitä voitaisi joka vuosi sitten lähteä muuttelemaan. Niin yleisesti yksinkertaistamisesta vielä 15 prosentin nousevat hallinnointikulut, jotka tilintarkastustuomioistuin otti esiin omassa lausunnossaan, Tämä luku on peräisin komission vaikutusten arvioinnista. Se luku ei koske, se koskee pelkästään suoria tukia, ei tätä koko ehdotusta. Ja sen piiristä puuttuu yksi tekijä, nimittäin meidän ehdotuksemme siitä, että niissä jäsenmaissa, joissa on hyvin toimivat valvontajärjestelmät, eli ne tällaiset jäsenmaat voisivat valvontaa reippaasti vähentää. Tämä ainakin niissä jäsenmaissa, joissa sitä voitaisiin käyttää, voisi olla aivan massiivinen yksinkertaistaminen ja hallinnollisen taakan pienentäminen, mutta tämä toimi ei ole tuossa 15 prosentissa vielä mukana. Monenlaista kehitystä, jossa ihan selvästi havaittava yksinkertaistamista on on suunnitteilla, mutta jos me ottaisimme nämä kaikki mukaan, niin me emme olisi 15 prosentissa, vaan päätyisimme aivan erilaiseen tulokseen, mutta meillä on tutkimukset logistisista syistä tehtiin vain suorien tukien osalta. Sitten delegoidut säädökset. Meille on hyvin tärkeää se, että delegoidut säädökset ankkuroidaan lainsäädäntöön, koska ne tuovat lainsäädäntöön tarpeeksi joustavuutta, mutta toisaalta myös parlamentti saa sitten tässä määräävän roolin, jos näin tehdään. Mutta tässä asiassa teidän täytyy tietysti neuvotella jäsenmaiden kanssa, koska sieltähän se suurin vastarinta tulee. Sitten nämä oikeudelliset ongelmat, joihin täällä viitattiin. Me olemme tietysti te- testanneet omaa ehdotustamme myös oikeudellisesta näkökulmasta ja voin vakuuttaa teille, että tämä ehdotus siten kuin tämä on tehty, on oikeudellisesti ok, eikä kenenkään tarvitse kantaa huolta siitä, että näiden täällä esillä olleiden seikkojen suhteen päädyttäisiin enää tilintarkastustuomioistuimeen. Kiitos. Emme rajoittaneet kenenkään mahdollisuuksia osallistua tähän keskusteluun, mutta tällä on sitten omat seurauksensa koskien järjestelyitä. Tässä on otettu monta ristiriitaista kysymystä esille. Se on aivan valtaisa asia, se on suorastaan uhkaavaa. Eli kuinka me nyt keskustelemme näistä asioista maanviljelijöiden kanssa? Oli tämä terveystarkastus, Tessin ja Lionin mietintö ja näytti, että oltiin matkalla kohti yksinkertaistamista niin, että kaikki helpottuisi tulevaisuudessa. Ja nyt sitten tulee niin, käy niin hankalaksi ja monimutkaiseksi ja vaikeaksi ja epäselväksi koko vyyhti, että kaikki täytyy miettiä vielä perinpohjaisesti uudestaan, miten tähän on päädytty ja mihin tästä vielä eteenpäin joudutaan. Eli sanoisin loppusanoikseni seuraavaa. Se asia, jota täytyy herra Wojciechowskin kanssa tässä nyt työstää, niin siirrettäköön touko- tai kesäkuuhun ja myöskin komission aiheelle, joka koski epäsuotuisten alueiden määrittelykriteereitä joudutaan hoitamaan tämän valiokunnan sihteerin ja maatalouspääosaston välissä yhteistyössä. Me tarvitsemme kuitenkin tästä mietinnöstä, tästä suorista tuista kattavan keskustelun ja syvällisen sellaisen pyydän anteeksi tietenkin sit näitä muutoksia, mitä se aiheutti. Vielä työjärjestyspuheenvuoro. Niin minä pyytäisin, että saisimme tämän asian mahdollisimman pian esityslistalle, koska kaikissa jäsenmaissa käydään hyvin intensiivistä keskustelua tällä hetkellä ja sitten kun me keskustelemme kakkospilarista, niin meidän täytyy lopultakin tietää, mikä se sellainen epäsuotuisa alue on. Minulle se ei ole sel- selvää ja minä vaatisin, että siihen tarvitaan myös riittävästi aikaa. Vähintään tunti, kolme, neljä, kolme varttia ei riitä. Minun mielestäni meillä on hyvin paljon kysymyksiä tuosta teemasta ja pyydän, että myös hyvin kiireellisesti järjestetään tämän asian käsittely. Kiitos. Olen samaa mieltä ja sitten edustaja Nicholson. Aivan lyhyesti kiitän kollegaa tämän asian esiinotosta. Tämähän on tietysti eh, rahakysymys yhtäältä, mutta keskustelu oli erinomainen. Olisi ollut hyvä kuulla kuitenkin näistä epäsuotuisista alueista myös, koska täällä on, tämä koskettaa moniakin ihmisiä. Voitaisinko huomenna aamuna kuulla, milloin tämä keskustelu käydään, niin että saamme sen kalentereihin, koska on äärimmäisen tärkeää, että me täällä olevat tiedämme, milloin keskustelu käydään. Huomisaamuna on aikaa, koska minun mietintö, josta piti äänestää, ei ole enää äänestyksessä, joten sehän on ylimääräistä aikaa. Ehkä sitä voitaisiin käyttää johonkin. Enkä nyt mene sanomaan, että sihteerille, että kuinka nyt nämä työt pitäisi järjestää. Älä nyt tuijota minua, Maria, ollenkaan pahalla silmällä mutta minä todellakin haluan tehdä selväksi, että tämä on hyvin tärkeä aihe ja se täytyy käsitellä silloin, kun jäsenet pääsevät paikalle. Aihe on tärkeä. Ja silloin kun komissio, kun nyt on paikalla, niin mainitsisin yhdestä asiasta, minkä komissio otti esille. Tässä puhuttiin siis 15 prosentista. Sehän hän otti tilintarkastustuomioistuinkin esille. No sitten komissio sanoi, että no, tämähän on liian pieni summa. Onko tämä nyt sitten tämä todellinen luku suurempi vai pienempi vai mikä se oikein on? Ei nyt ole oikea hetki komission sekoilla sanoissaan. Olisi aika, että sieltä annettaisiin selkeät luvut siitä, minkälaiset hallinnolliset kulut Euroopan unionin jäsenvaltioille koituu siitä, kun ne joutuvat hallinnoimaan komission tekemiä ehdotuksia. Przykro mi, panie pośle, przenosimy to pytanie na kolejne... Olen pahoillani, edustaja, mutta tähän kysymykseen joudutte odottamaan vastausta seuraavassa, seuraavan kokoukseemme asti. Voitte toki pyytää myös kirjallisia vastauksia. Sitten vielä ihan viimeinen puhuja, koska meillä on vain yksi minuutti aikaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä voin vain yhtyä kahden edellisen puhujan eh, puheenvuoroihin. Tämä tilanne on oikeastaan hyvin vakava. Me olemme paljon odottaneet tätä keskustelua komission kanssa ja viime viikolla Strasbourgissa eh, kysyimme neuvostolta asiasta ja tilanne oli täysin epätyydyttävää ja neuvosto kohteli parlamenttia vieläpä epäkunnioittavasti. Eh, tuolla tavalla ei oikeastaan saisi käyttäytyä niin kuin neuvosto siinä tilanteessa käyttäytyi, eli tuli myöhässä eikä sitten sanonut oikein mitään, joten kyllä minäkin pyyntäisin, että vakavasti tähän tilanteeseen nyt varauduttaisiin ja siihen varattaisiin tarpeeksi aikaa. Se olisi hyvin tärkeä. Kiitos. Tämä on aivan totta. Ja pyydän sihteeriä myöskin toimittamaan tämän tiedon puheenjohtaja De Kassolli niin, että keskustelut komission kanssa aloitettaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja että myöskin tälle esitykselle varattaisiin enemmän aikaa myöskin sitä seuraavalla keskustelulla. Nyt kiitoksia kaikille osallistujille ja myöskin tulkeille. Kiitoksia.